uno va alla Così sta E mm? specificato nella carta nella pianta della canzone. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir möchten an Hyvät naiset ja herrat, voisimme aloitella, koska aika on vain rajallisesti. Toivotan teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi tähän kuulemiseen. On hienoa, että sekä komissaari Borg että neuvostonjohtaja edustaja Kliuchinskas ovat paikalla. Tänään käsittelemme virallisia tarkastuksia, jotka liittyvät elintarvikeketjuun. Meillä on korkea suoja eläinten kasvien ja elintarvikkeiden turvallisuudessa, mutta me tarvitsemme oikeanlaista valvontaa, jotta sisämarkkinat toimivat. Ja jotta tämä kaikki toimii, lainsäädännössämme on harmonisoitua lainsäädäntöä, jotka liitty, joka liittyy mahdollisiin elintarvikeketjun riskeihin. Lainsäädäntö ei ole vielä kovinkaan vanhaa. Elintarvikeketju kattaa kaikki osaset, jotka liittyvät elintarvikkeiden tuotantoon Vasta vuonna 2004 neuvosto ja parlamentti loivat kehykset näille virallisille tarkastuksille ja nyt tänä vuonna komissio on tehnyt ehdotuksen uudesta asetuksesta, jonka on tarkoitus korvata nykyinen lainsäädäntökehys ja siihen liittyvät asetukset, jotta päästäisiin entistä avoimimpien ja toimivampiin lainsäädäntöpuitteisiin, jotka toimivat kaikkien osapuolten osalta. Ja tämä on tärkeää myös tuonin ja viennin osalta. Tämä asetusehdotus on osa pakettia, joka liittyy eläinturvallisuuden, kasviturvallisuuden ja kasvien lisäysaineiston lainsäädäntöön. Ja on hienoa, että nyt voimme keskustella tässä sekä alan käytännöistä että myös kuulla kuluttajan näkökulmasta näistä asioista. Seuraavaksi annan puheenvuoron Mario Pirillolle, joka on laatinut mietinnön koskien tätä komission ehdotusta tässä valiokunnassa. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti Puhun lyhyesti, jotta keskusteluille jää, jää aikaa ja samoin asiantuntijoiden esityksille. Haluaisin tässä vain kiittää kaikkia osallistujia ja puhujia, jotka ovat mukana tässä tärkeässä kuulemisessa näistä virallisista tarkastuksista, jossa ensimmäistä kertaa katetaan kaikki elintarvikeketjun eri alat yhtä kertaa. Haluan kiittää tässä myös Liettua puheenjohtajavaltiona ja komission jäsen Borgia rakentavasta yhteistyöstä tässä hyvin monimutkaisessa lainsäädäntöehdotuksessa. Mukana on siis moni ala ja niistä käsittelemme osaa tänään. Osa jää ulkopuolelle ei sen takia, että ne eivät olisi tärkeitä, vaan siksi, että meillä on aikapula. Elintarvikeala on Euroopan unionin toiseksi tärkein tuotantoala. Siinä työllistyvät 48 miljoonaa työntekijää ja 750 miljardia on alan kokonaisliikevaihto vuodessa. Euroopassa elintarviketuotteet ovat maailman turvallisimpia, mutta siitä huolimatta, että meillä on varsin spesifi lainsäädäntökehys, emme ole pystyneet suojautumaan jatkuvilta skandaaleilta, joita on viime vuosina kohdistunut tähän alaan. Ja tästä viimeinen esimerkki oli tämä hevosen lihaskandaali. Asetusehdotus yksinkertaistaa ja yhtenäistää lainsäädäntöä valvonnan osalta. Ja haluaisin tässä yhteydessä onnitella Sanko pääosastoa. Se ei ole todellakaan tehnyt mitään helppoa työtä viime aikoina laatiakseen tämän uuden ehdotuksen. 882 vuodelta 2004 asetus jättää tulkinta vara jäsenvaltioille ja siksi tulevaisuuden asetuksen osalta on selvennettävä ja täsmennettävä mahdollisuuksien rajoissa lainsäädäntöä. Kuulemme tältä osin asiantuntijoita ja haluamme kuunnella heitä, haluamme oppia heiltä ja siksi olen vakuuttunut siitä, että nämä esitykset ja keskustelu asiantuntijoiden kanssa ja merkittävimpien tämän alan järjestöjen edustajien ja asiantuntijoiden kanssa. Pystymme syventämään tätä aihetta ja saamme näkemyksiä ja kuulemme näkemyksiä niiltä, jotka todella täytäntöön panevat tämän alan lainsäädäntöä. Se, että pääsemme tutustumaan heidän näkemyksiinsä, auttaa meitä havaitsemaan kriittisiä asioita ja miettimään, miten niitä voitaisiin parantaa. Rio, und als nächster hat das Wort... Kiitoksia Pirillo. Seuraavaksi Raimas lausunnonlaatijana. Kiitos hyvät kollegat, hyvät vieraat, hyvä komission jäsen. Mielestäni on hyvä, että Tämän virallisen valvonnan järjestelmää elintarvikeketjussa halutaan yhdenmukaista ja kaikkea tehdä siitä vertailukelpoista. Valvonnan järjestelmien tehokkuutta on parannettava, sen olemme voineet viime vuosina todeta. Ja tästä syystä komission toimet tässä ovat sellaisia, että niitä voidaan tervehtiä ennen kaikkea. Meidän pitää myöskin kiinnittää huomiota siihen tässä kokonaisuudessaan, että noudatetaan yleisesti elintarvikeoikeutta, että säännökset viedään lävitse ja meidän pitää myöskin työskennellä kuluttajien luottamuksen parissa. Luottamusta pitää saada voitettua takaisin myöskin säilytettyä. Kuitenkaan ei saa unohtaa, että pitää katsoa myös ulospäin. Ja myös kolmansien maiden luottamus meidän valvontajärjestelmämme saatava varmistettua. Tämä on hyvin tärkeää ennen kaikkea eurooppalaisten tuotteiden viejille. Meidän on katsottava, että kansanterveys edelleen pysyy vaatattuna ja turvallisena ja että valtiollisen valtiosta tehtävistä tulee huolehtia valtion puhumaan nimenomaan siitä, että totta kai yritykset täytyy vetää mukaan tähän elintarvikevalvontaan, mutta niille ei saa esittää liikavaatimuksia. Emme tässä voida tietenkään korvata valtiollisia toimijoita, vaan pitää löytää terveellinen tasapaino. Olemme minusta tässä tilanteessa tänään, jossa saamme hyvin tasapainoisen kuvan eri asiantuntijoista ja ajatellen myöskin sitä, mitä voidaan parantaa olemassa olevissa teksteissä, miten voidaan osaltaan tätä edistää, jotta saadaan tulos kokonaisuudessaan, johon kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä ja joka ulospäin osoittaa, että on turvallisuutta ja että kuluttajat, niin sanoakseni, voivat saa, että kuluttajat voidaan saada se luottamus, jota pikaisesti tarvitaan. Ja tästä syystä tarvitaankin mielenkiinnolla keskustelua ja toivon, että tämä kaikki tulee sujumaan hyvin. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Davidas Klevchinskas, neuvoston työryhmän puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you, uh, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa esittelijä Perio, arvoisat valiokunnan, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin liettualaisen maatalousministerin nimissä herra Juknan puolesta haluaisin kiittää teitä kutsusta tulla tärkeään tapahtumaanne ja pyydän hänen puolestaan anteeksi, että hän ei päässyt itse paikalle. Kuten saatat tietääkin, Liettualla on ongelmia Venäjän kanssa johtuen siitä, että on kielletty Liettuan meirituotteet. Meidän ministerimme joutui jäämään käsittelemään tätä vaikeaa kysymystä kotimaahan ja tämän takia ikävä kyllä ei pysty osallistumaan tähän kokoukseen. Hän pyysi minua edustamaan häntä tänään ja toistamaan kuinka tärkeänä puheenvaltio, puheenjohtajavaltio pitää tätä asiaa ja kuinka suurta mielenkiintoa tunnemme teidän tekemänne työtä kohtaan. Tämä tapahtuma on meille tilaisuus kuulla alustavia kommentteja valiokunnan jäseniltä. Samoin Meitä kiinnostaa kuulla sidosryhmien kantoja, mukaan lukien ne, jotka osallistuvat samantapaiseen tapahtumaan, joka Kopa Kogeka järjesti yhteistyössä Irlannin puheenjohtajakaudella viime toukokuussa. Ja ovat tutustuneet ehdotuksen yksityiskohtaisuuksiin. Tämä ehdotus on osa ja koskee myös kasvin, suolakasvin lisäämismateriaalia, eläinterveyttä, ja e, elintarvikerehumenoja. Tämä käsiteltiin viime toukokuussa. Siinä pyritään parantamaan miten tämä lainsäädäntöä virtaviivaistaan. Viralliset valvonnat ja muut toimet ovat olennaisia. Näin varmistetaan todellinen elintarvikelain toteutuminen, eläintar- eläinturvallisuus, eläin, kasvisuojelu, materiaalia ja niin edelleen. Voin vakuuttaa teille, että tämä paketti on äärimmäisen tärkeä puheenjohtajavaltio Liettualle. Ja puheenjohtajavaltio on sitoutunut saavuttamaan suurta edistystä, mahdollisimman suurta edistystä paketin kohdalla myös neuvostossa. Aivan erityisesti me olemme tehneet kovasti työtä ehdotuksen parissa, mitä tulee menopuoleen. Tämä tullaan nopeasti hyväksymään. Mitä tulee viralliseen valvonnan ehdot, valvonsa tehtyihin ehdotuksiin, tekninen tutkimus on tällä hetkellä meneillään. Tähän menee enemmän aikaa kuin alun perin oletettiin, koska puheenjohtajavaltio pitää tätä varsin tärkeänä kysymyksen. Halutaan tarjota riittävä aika keskusteluja varten. Todellakin koska tämä on osa pakettia, on olennaisen tärkeää, että johdonmukaisuus varmistetaan kautta eri tekstien ja että on aikaa sisäiselle konsultaatiolle, koordinoille jäsenvaltioiden kesken. Tätä kaikkea pitää noudattaa. Johtuen tästä ikävä kyllä emme ole vielä laatineet neuvottelumandattia enkä, emmekä pysty tähän tämän vuoden loppuun mennessä. Aiomme kuitenkin jatkaa teknistä tarkastelua tarkoituksena edetä niin paljon kuin vain mahdollista neuvoston teke- neuvostossa. Luonnollisesti puheenjohtajavaltiona olemme valmiita olemaan yhteydessä teidän kanssanne, herra Pirillo, tiedottamaan teille, missä määrin työ etenee neuvostossa. Kiitän teitä huomiostanne. Kiitoksia kovasti tästä tehokkaasta ja hyvästä esittelystä. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Toni Borg. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair and honorable... Kiitos puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, naiset ja herrat. Tämä on tietysti erinomainen tilaisuus pyrkiä selittämään hyvin laajakantaista lainsäädäntöä. Kysymys ei pelkästään yhdestä laista, vaan paketista, joka sisältää eläinten terveyden, kasvien terveyden, äh, lisääntymismateriaalin valvonnan ja myöskin sen, miten valvotaan komission menoja tällä sektorilla. Totta kai on tarvetta sanoa, että virallinen valvonta on välttämätöntä, virastot ovat välttämättömiä, jos halutaan ylläpitää mainetta, pidä maine kunnossa sellaisena alueen maailmassa, jossa on tiukin elintarvikkeet turvallisuussäädökset huolimatta kaikista skandaaleista, joita tapahtuu aika ajoin. Ja nämä säännöt ovat olemassa ja niitä panevat toimaan jäsenvaltiot kaikilla sektoreilla, tässä maatalouden elintarviketuotantoketjussa eh, hyvin terveellä tavalla. Ja on tärkeää, että tarkastukset, joita jäsenvaltiot harjoittavat, ovat täydentäviä, tai täydentää anteeksi niin, että myöskin komissio ja komission asiantuntijat täydentävät näitä kansallisia tarkastusjärjestelmiä. Ja tämä paketti käynnistettiin 6. toukokuuta. Toivon, että useimmat meistä ovat voineet jo tutustua sen sisältöön. Ja minun on sanottava, että tietysti kun nyt on mainittu tämä hevosen lihaskandaali, aivan oikein, herra Pirilo mainitsi sen, paketti siitä korjattiin, että siinä otettiin huomioon reaktiot oikeudelliselta kannalta, jotka liittyvät tällaiseen skandaaliin, koska elinkeinoturvallisuuskysymys ei koskaan äh, ole pelkästään skandaali sinänsä, vaan sisältyy myöskin tällaisia petoksen äh, piirteitä, joten ensimmäisenä nyt käsittelemme tässä lainsäädännössä sitäkin, että jäsenvaltiot tosivat määrittämään seuraamuksia tulevia tapauksia ajatellen. Kysymys ei ole sitä, että pelkästään taisteltaisiin sitä, mitä olisivat nämä seuraamukset, vaan niitä täytyy olla sellaisia, että ne heijastelevat laitonta hyötyä, jonka ovat saaneet toimijat rikkoessaan lakia. Me myös ehdotamme, että jos on koordinoitu valvonta tai tarkastusjärjestelmä, niin kuin todettiin skandaalin jälkeen, jossa DNA-kokeilla, jotka tapahtuvat kaikissa jäsenvaltioissa, pystyttiin selvittämään se, oliko hevosen lihaa sekoitettu naudanlihaan, ja myös se, että oliko käytetty myöskin tuletusta, tuletusta käyttäviä lääkkeitä, jotka koskaan eivät päättyä ravintoketjuun. Ja katsottiin myöskin näitä suosituksia, joita komissio teki, että niillä todella olisi jokin sitova vaikutus. Tuolla puheenjohtaja on sanottava, että kun me teemme DNA-kokeita, jotka perustuvat tähän suositukseen, lähes kaikki jäsenvaltiot menivät pitemmälle kuin oli tavoite, joka oli suositettu tarkastuksien lukumäärää ajattelen. Suurissa maissa oli suositeltu, että olisi 250 testiä, mutta niissä tehtiin jopa 800. Isossa Britanniassa kaikki teurastetut hevoset tutkittiin, katsottiin, että oliko niissä näitä äh, aineita. Reaktio olivat siis hyvin myönteisiä minusta. Tämä asia hoidettiin hyvin. Nyt me saamme sitten oikeudelliset puitteet näille asioille, joita tehtiin ja useimmat näistä testeissä myöskin osarahoitettiin komission toimesta reaktiona tähän hevosenlihaskandaaliin. On joitakin asioita, jotka haluaisin selkeyttää, koska olen sitä mieltä, että ne tulevat luomaan keskustelua tässä toimielimessä ja muuallakin. Haluaisin mainita vain pari näistä tästä lainsäädännöstä, nimittäin rahoituksen ja hyvin kiistellinen kysymys, joka liittyy delegoituihin säädöksiin. Mitä tulee rahoitukseen? Virallisten tarkastusten rahoituksesta sanoisin, että EUn tarkastusjärjestelmän kestävyys ja kansallisten tarkastuspalveluiden osalta myöskin voidaan sanoa, että se on se, mikä tässä on nyt se, mistä on kysymys, koska emme voi tehdä leikkauksia jäsenvaltioiden kykyyn ryhtyä tehokkaaseen tarkastustoimintaan – koska silloin syntyisi vaara siitä, että olisi vakavia elintarviketurvallisuusongelmia. On varoittavia merkkejä jo siitä, että talouden alamäki johtaa siihen, että tarkastusten määrä on vähentynyt joissakin jäsenvaltioissa. Enkä nyt yhdy mainitsemaan sitä, mistä on kysymys, koska tämähän koskettaa riskin tietysti ei pelkästään kuluttajilla, vaan muutenkin. Ja mitä tulee siis maksuihin? Se, että nyt katsotaan näitä tarkastusmaksuja, joita käytetään vain tietyissä jäsenvaltioissa, että niitä sekto, muutamia sektoreita, ne katsotaisiin, että ne kattaisivat suurimman osan maatalouden sektoreista. On todettava, että koko ketjun osalta viralliset tarkastukset merkitsevät lisäarvoa luovaa palvelua. Minä tiedän, että tästä syntyy keskustelua, koska tähän liittyy lisääntyviä kustannuksia ja ei ole mitään houkutinta – siihen, että olisi tehokkaampaa tarkastustoimintaa, mutta haluaisin kuitenkin nyt hiukan lieventää pelkoja ja epäilyksiä todeten, että tämä esitys, että otetaan käyttöön tällainen pakollinen maksu, joka koskisi useampia sektoreita, ei ole ehdotus, joka tehdään irrallaan muusta, joten sitä ei pidä nähdä myöskään erillisenä. Koska se, mitä komissio ehdottaa tässä paketissa, mitä tulee virallisiin tarkastuksiin ja maksuihin, on sitä, että tulemaan vahvemmat tai vaatimukset, jotka liittyvät avoimuuteen maksujen osalta tilivelvollisuuteen sekä kansalaisille että yrityksille. Ja esimerkiksi yritykset ja kansalaiset tulevat saamaan yksityiskohtaista tietoa siitä, miten tarkastukset rahoitetaan, miten lasketaan maksut, miten varat käytetään ja myöskin järjestöt, jotka liittyvät siihen, että ei käytä tehottomasti niitä varoja, joita kerätään maksujen muodossa. Joten me siis laajennamme pakollisia maksuja, jotka liittyvät ava- avaintoimiin tässä ketjussa, takaa kuitenkin sen, että tarkastusjärjestelmä säilyy tehokkaana ja samalla leikataan se riippuvuutta, poistetaan se riippuvuutta paikallista budjettipäätöksistä, koska samanaikaisesti kuitenkin sitä lisätään myöskin näiden maksujen rinnalla lisäämme siis tilivelvollisuutta, joka valvontaviranomaisilla on siitä, miten he täyttävät valvontavelvollisuutensa. Mutta mikroyritykset kaikilla alueilla, jotka liittyvät tähän agri-elintarvikesektoriin, eh, eh, tulevat olemaan vapautettuja näistä maksuista. Ja, ja tässä on kysymyksenä se, että komissio pyrkii vähentämään säädöksistä aiheutuvaa taakkaa eh, mikroyrityksille. Sitten delegoidut säädökset. Minä tiedän, että kun lainsäädäntöä ehdotetaan komissiossa, ja siinä on delegoituja säädöksiä, jotka koskevat viitä tai kuutta sektoria, viiden kädessä tullaan sitten kuitenkin päätymään vain yhteen sektoriin. Sanoisinko, että tässä on kysymys siitä, että on olemassa tietty aversio, tietty allergia, joka parlamentissa on, joka koskee delegoituja säädöksiä. Samalla tavoin kuin kansallisissa parlamenteissa. Joka kerta kun parlamentti eh, delegoi lainsäädäntöä toimenpanovallan haltijalle, siihen tavallisesti liittyy erinäisiä ehtoja. Mutta minä muistan, kun olin eh, oikeustieteen opiskelija, silloin eh, eräs perustuslaillista oikeutta koskeva oppikirjassa todettiin, että tällainen delegointi merkitsi sitä, että kuivan äh, lain luille laitetaan lihaa. Mikä tahansa lainsäädäntö edellyttää delegointia niin, että voidaan täyttää aukot, että voidaan panna toimeen lainsäädäntöä, jotta ei rasiteta pääosaa lainsäädännöstä tarpeettomalla yksityis, tarpeettomilla yksityiskohdilla. Ajatelkaapa sitä, että ei ole mitään äh, säädöksiä eikä mitään alemman tason lainsäädäntöä. Silloin kaikki pitäisi sisällyttää päälainsäädäntöön, itse, mikä voisi johtaa siihen, että tästä olisi hyvin raskasta, emmekä saisi sellaista joustavuutta, jota tarvitaan siitä, että voidaan sopeutua, mukautua kehityksen asiassa, jota lainsäädäntö koskee. Ja tehän varmasti tiedätte, että on paljon enemmän parlamentaarista valvontaa tällä samalla tasolla kuin neuvostossa, mitä tulee nimenomaan delegoituihin säädöksiin. Jos meillä on siis riskiprofiileja, jotka liittyvät tiettyihin toimiin, jossa on uusia riskejä tai uusia riskejä nousee esille, se voidaan hoitaa delegoidulla säädöksillä niin, että voimme täten reagoida tällaisiin tilanteisiin. Mutta tietysti, niin kuin sanottu, pallo on nyt toisen lainsäätäjän kenttäpuoliskolla tässä kysymyksessä, mutta vetoaisin teihin, että, että jos ette poistaisi delegoituja säädöksiä, koska näin teknisissä kysymyksissä ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja tämä on siis myöskin neuvo meitä komission taholta. Mitä sitten tulee eräisiin muihin hyötyihin, jotka liittyvät uusiin, uusiin säädöksiin, nimittäin rajavalvontaan? Olen saanut valituksia siitä, että joskus olemme erittäin tiukkoja niiden elintarvikeketjun toimijoiden osalta, jotka ovat tuottajia, jossa on mukana unionin ulkopuolella, mutta myös onkaan sitten taas tiukka niiden osalta, jotka tuovat meidän alueellemme ulkopuolelta. Täytyisi olla tehokkaampaa valvontaresurssien osoittamista, jolla pyritään vähentämään taakkaa, joka kohdistuu toimijoihin ja viranomaisiin yhtä lailla, joten eläinten tai tuotteiden tuojat, joihin kohdistuu valvontaa, siis silloin kun nämä tuotteet tuodaan e, EU-hun, tulevat hyötymään yksinkertaisemmasta täysin riskipohjaisesta mekanismista, joka koskee rajavalvontaa toiseksi, yksinkertaisemmista menettelyistä, yksinkertaisemmista asiakirjoista ja myöskin siitä, että on elektronisia asiakirjoja. Tämä järjestelmä varmistaa siis sen, että valvontajärjestelmät, jotka ovat rajalla olemassa, sopeutuvat aina siihen, mikä on riskin taso, joka liittyy niihin hyödykkeisiin, jotka tulevat kolmansista maista. Ja mitä sitten tulee petoksen torjuntatoimiin, olen tässä nyt tulossa jo kohti loppukommenttejani. Kuluttajat, rehelliset yritykset, niiden tulisi olevan, voida kokeilevansa varmoja, että osa niitä toimia, joita valvonnassa on, joita komissiota täytyy osoittaa siihen, että pyritään määrittämään tahalliset EU-sääntöjen rikkomukset ja tällaiset käytänteet, esimerkiksi siis petos. Ja tämä hevosalian skandaali osoitti, että täytyy enemmän kiinnittää huomiota mahdollisiin merkkeihin, joita etukäteen on olemassa siitä, että on olemassa petoksellisia käytäntöjä sen sijaan, että reagoidaan sitten vasta, kun jotakin on tapahtunut. Niin, että voimme identifioida ja reagoida mahdollisimman pikaisesti. Ja kuten sanoin, uudet säännöt niissä kiinnitetään huomiota tähän saatuun taloudelliseen hyötyyn ja ne ovat sellaiset, että rikos varmastikaan ei kannata. Ja lopuksi vielä uudet säännöt koskevat näitä virallisia valvon, virallisia tarkastuksia. Niissä pyritään edelleenkin vahvistamaan EUn säännöllisen mallin vahvuutta ja sen maita kautta maailman. Tulen lopuksi vielä sitten varmistamaan sen, että tämä lainsäädäntöpaketti, kun sitä parannetaan, tulee osoittamaan osoittamaan sen, miten tehokas se on tulevaisuudessa, ja haluan kiittää esittelijöitä valiokunnista, ja haluan sanoa, että minun yksikköni ovat täysin tutustuneet heidän tekemissä asiakirjoihin. Komissaa. Kiitoksia kovasti. Hyvä komission jäsen. Tähän aiheeseen liittyy paljon tunteita myös ihmisille Euroopassa, niin kuin aina on, kun puhutaan elintarvikkeista ja tässä puhuttiin paljon skandaaleista. Miten voimme välttyä lihaskandaaleilta? No, tämä viime skandaali johtui siitä, että lainsäädännöstä ei pidetty kiinni, ei, sitä ei noudatettu. Eli on tärkeää täytäntöönpanna olemassa olevaa lainsäädäntöä. Jos keskustelemme delegoidusta säädöksistä, sen suhteen olemme hieman herkkänahkaisia että parlamentilla on tässä oma roolinsa komission suhteen. Ja siksi on tärkeää, että poliittisesti tavallaan keskustelemme ja kiistelemme tästä asiasta. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, tämä aihe on todella laajakantainen ja on hienoa, että tänään on läsnä useita asiantuntijoita me olemme hieman jakaneet myös puheenjohtajan tehtäviä täällä ja nyt annankin puheenvuoron seuraavaksi Horst Schnellhartille, joka johtaa tätä asiantuntijakeskustelua. Hän on ollut myös toisena esittelijänä mietinnön laatijana tässä asiassa. Kiitos, varapuheenjohtaja. Hyvät näistä, minäkin saan toivottaa teille tervetulleeksi tänne ja olen iloinen siitä, että komission jäsen on tullut tänne samoin kuin että Minusta tämä on hyvin tärkeä asia. Ennen kuin tulin itse tähän asiaan, ehkä aivan lyhyt kommentti delegoidusta säädöksistä. Herra komission jäsen hän puhui asiasta erittäin selvästi. Minusta komission jäsenen toive voidaan toteuttaa, kun hän sanoo, että ei pidä lyhentää delegoituja säädöksiä tai poistaa niitä, mutta meillä on myöskin toivomus siitä, että delegoidut säädökset tai muotoilut, jotka ovat delegoidut säädöksissä, ovat niin selkeitä, että ei tule mitään yllätyksiä soveltamisessa edes parlamentille, joten selkeästi muotoiltu suunta siitä, mihin pyritään delegoitulla säädöksellä, ja silloin me olemme sitten myöskin valmiita hyväksymään ne. Hyvät näistä herrat, tämä on hyvin laaja kysymys. Tämä viralliset tarkastukset on hyvin äh, laaja kysymys. Komissiohan sai tehtävän, kun hygieniapaketti hyväksyttiin, äh, että tehtäisiin äh, tällainen tarkastelu, ja se on nyt sitten tapahtunut. Ja itse asiassa aika laajoissa puitteissa, mikä on nyt meitä kaikkia, me odotimme kaikki hiukan vähempää, mutta sehän ei sunkaan merkitse sitä, että se olisi huonompaa välttämättä. Ja tulemme katsomaan nyt, miten keskustelu parlamentissa tulee sujumaan ja miten tämä ehdotus sitten viime kädessä tulee muotoutumaan. Meillä on eri puhujia tällä kuulemisessa ja haluaisin mainita nimet, joita tiedätte, ketä kaikkia täällä on. Der äh, Sanko. Sitten meillä on Mihail Skanel, joka on Euroopan elintarvike- ja eläinlääketieteellisen viraston johtaja. Sitten meillä on myös Martin Hartmann, joka on Saksan virallisten eläinlääkärien liiton puheenjohtaja. Sitten on Silvio Virello. Tämä on asettautuneet niin kauniisti tähän järjestykseen, mikä on aika hyvä. Tässä voidaan katsoa. Sitten on pää, pääjohtaja Italian kansanterveysministeriöstä, hygienia- ja turvallisuuspääosastolta. Sitten meillä on John Barnes, joka johtaa paikallisviranomaisten auditointeja. Ja sitten äh, Evan ei vielä ole paikalla. Hän äh, ei ole siis äh, johtajana pääosastolla, joka vastaa Ranskan maatalousministeriössä elintarvikekysymyksistä ja hygieniakysymyksistä. Ja sitten etukäteen jo me kävimme keskusteluja tästä kuulemisesta kollegoiden kanssa Yhdysvallasta ja Kanadasta. Ja he kertovat meille sitä, miten näissä maissa nyt työstetään uudestaan näitä määräyksiä, nyt kun Yhdysvaltain hallinto on tavallaan lamaantunut, ei kukaan edustaja Yhdysvalloista voi olla paikalla – tässä taas nähdään, että pitäisi puhua, eikä vasta sitten myöhemmin. Nyt Euroopan suhteen matkustaa Eurooppaan. Mutta Kanadasta on edustaja äh, paikalla, mutta Kanadan äh, elintarviketarkastusviranomainen, siis Kanadan elintarvikeviranomainen, on lähettänyt tänne kuitenkin videomuodossa tällaisen PowerPoint-esityksen, että kaikki saitte viime viikolla. Clarice Lulai, Geach, toivottavasti äänsin nimen oikein, on Kanan edustaja Euroopan unissa ja hänet voimme tulla tervetulleeksi. On mukavaa, että saatoitte tulla tänne. Ja avoimessa keskustelussa, joka <clears throat> seuratessystä hän voi myös olla paikalla. Niin, nyt pyydänkin, että puhujat saavat järjestyksessä puheenvuoron ensin siis Eric de la Bordellier. Olkaa hyvä monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on hiukan ikävä tehtävä jatkaa vähän samalla linjalla kuin komission sen Bors, mutta kuitenkin asiakirjoitteilla on jaettu. Siellä on tällainen 30 kuvan PowerPoint-esitys. En nyt esittele teille kuin kymmenkunta, koska aikaa tietenkään ei ole niin paljon. Joten tämä uusi asetus toistaa tavallaan neuvoston ja parlamentin hyväksymän asetuksen vuodelta 2004 ja yhdeksän vuotta tämän jälkeen meistä on ollut tarpeellista tarkastella uudestaan vuoden 2004 asetusta valvontojen ja tarkastusten valossa, joita muun muassa kollegani Michael Scannell on tehnyt ja muut, hän tulee tästä kohta puhumaan itsekin, mutta myös otetaan huomioon erilaisia kriisitapahtumia, joita yhdeksän vuoden aikana on ollut hevoslihakriisi tapahtui hiukan jälkeenpäin. Me olemme vähän jo lopetan sen käsittelyn, mutta mielessä on kuitenkin Saksassa ollut bakteerikriisi, 55 ihmistä kuoli, 4000 ihmistä sairastui, jotka joutuivat, joilla oli dialyysihoitoa tarvitsivat ja samoin muualla tapahtui sairastapahtumia, joten tämä idätetyn viljan kriisi oli tärkeä elementti, kun laadittiin tätä asetusta. Kyseessä on ongelma, joka osoittaa valvonnan ja tarkastusten puutetta paikan päällä. Tuloasemilla oli puutetta ja tämä liittyy mikroyritykseen. Siellä oli noin 12 työntekijää tässä saksalaisessa yrityksessä ja näin voitte nähdä, että seurauksilla voi olla varsin vakavia tuloksia ajatellen kansanterveyttä, joten tämän uuden asetuksen tarkoituksena on ulottaa sovellusala aikaisemman asetuksen kohdalla vuodelta 2004 jossa olemme ottaneet huomioon koko elintarvikeketjun, koska oli sektoreita, jotka eivät kuuluneet tähän, kuten esimerkiksi kasviterveys, siemenet, kasvin lisäysmateriaali, äh, tuholaismyrkyt. Pyrimme saatamaan aikaan periaatteita valvonnasta kaikilla eri sektoreilla ja ottamaan käyttöön, mitä aikaisemmassa ajatuksessa ei ollut mukana, tällainen uusi elementti, joka on meistä olennaisen tärkeä, nimittäin ilmoittamattomat tarkastukset. Tämä ei ole mikään sääntö tietenkään. Yleensähän va- valvonnoista seurauks- tarkastuksesta pitää ilmoittaa niin, että voidaan olla paikan päällä ja voidaan ottaa vastaan nämä tarkastajat ja niin edelleen, mutta pitää kuitenkin antaa oikeudellinen mahdollisuus erityisesti petosten tai kriisi, elintarvikekriisin tapauksessa, että voidaan tehdä ilmoittamattomia tarkastuksia, jotta nähdään todellinen tilanne. Me halusimme myös yhdyttää toisensa kaksi ää, hallinnosta ääripäätä. Joustavammat säännöt, mutta samalla paremmin koordinoitu toiminta. Ja aikaisemmin menneisyydessä joskus valvontarytmi oli määrätty tietyn tyyppisille tuotteille, se oli aika jäykkä järjestelmä, joten nyt me ehdotamme ei pakollista rytmiä, vaan tällaista minimirytmiä tarkastuksissa tai määrää. Tämä voidaan tietysti määritellä tapauskohtaisestikin, ja tähän liittyy myös pakollisia toimenpiteitä silloin, kun sääntöjä ei noudateta. Sitten tärkeä elementti, jota aikaisemmin ei myöskään ollut, nimittäin mahdollisuus järjestää yhteisötasolla koordinoituja pakollisia suunnitelmia. Komission ja sen board puhui DNA-testeistä naudanlihan kohdalla, jotta nähtäisiin, oliko mukana kenties hevos, hevosliha. Tämä oli itse asiassa suositus, mutta me silloin olimme hiukan hankalassa vaiheessa. Kaikki jäsenvaltiot seurasivat meitä, tekivät jopa enemmän testejä kuin oli suositeltukaan, mutta tämä oli kuitenkin siis vain suositus. Jos joku jäsenvaltio kieltäytyy näitä tekemästä, ei me emme voineet juridisesti mitenkään pakottaakaan tähän. nyt me suunnittelemme tällaisia pakollisia toimintasuunnitelmia tai ohjelmia. Haluamme myös vahvistaa yhteistyötä hallinnollisella tasolla, mitä tulee sääntöjen noudattamisen jäsenvaltioiden kesken. Tämä on yksi hienouksista tässä asetuksessa, koska luonnollisesti nyt kaikki ongelmat eivät enää rajoitukaan pelkästään yhteen ainoan jäsenvaltioon johtuen globalisaatiosta, johtuen siitä, että kauppa kulkee suuremmissa volyymeissa. Monet jäsenvaltiot ovat mukana yhden ainoan aiheen parissa ja me halusimme vahvistaa avustusyhteistyömekanismeja jäsenvaltioiden kohdalta. He vo, ne voivat vaihtaa par- hyvin tietoja paljon nopeammin ja koska me vieläkin ikävä kyllä voimme todeta sellaista yhteistyötä, joka pysähtyy sitten rajalle kahden jäsenvaltioiden kesken. Ja suurilla yhtenäismarkkinoilla Euroopassa, niin se ei todellakaan ole myönteistä. Tässä mielessä me haluamme toteuttaa niin sanotun informa- sähköisen yhdennetyn informaatiojärjestelmän, joka on hiukan kuin tämä eh, eh, trassijärjestelmä elintarvikkeiden ja rehujen kohdalla tämä mekanismi on ollut olemassa jo yli lähes 35 vuotta. Näin jäsenvaltiot voivat informoida komission kautta kaikkia muita jäsenvaltioita, jos todetaan joku tuote, joka ei vastaa elintarviketurvallisuusvaatimuksia, mutta uusi eh, tietojärjestelmä käsittelee aivan erityisesti elintarvikepetoksia. Sitten lopuksi aiomme ottaa mukaan äh, taloudellisia seuraamuksia, josta määrää sitten tuomari tai hallinto paljon äh, rankempia sellaisia, että tämä olisi tavallaan pelote. Tämä on hiukan arkaluotoinenkin aihe, koska tehän tiedätte, että Euroopan komission tehtävänä ei suinkaan ole harmonisoida seuraamuksia joita tuomarit asettavat silloin, kun joku asia viedään tuomioistuimeen, mutta me haluamme todellakin, että seuraamukset aiheuttavat sen, että ihmiset eivät tällaista tee ja vastaavat ainakin sitä hyödyn tasoa, joka saadaan jostakin petollisesta toiminnasta. Sitten vielä lopuksi toinen hieno asia tässä asetuksessa. Se, että on integroitu, harmonisoitu rajavalvontajärjestelmä kaikkien tuotteiden kohdalla, on, ovat sitten kasviperäisistä eläintuotteista, joita tulee kolmansista maista. Tällä hetkellä meillä on erittäin hieno järjestelmä el, eläville eläimille, eh, lihatuotteille, maitotuotteille, kaloilla ja niin edelleen, mutta jäsenvaltioilla on paljon enemmän joustovaraa järjestää tarkastuksia rajoilla koskien kasvituotteita, hedelmiä, vihanneksia tai sitten voi olla kysymys, kuten sokerin kohdalla sokerista. Haluamme luoda harmonisoidun järjestelmän, joka perustuu riskiin ja eurooppalainen elintarviketurvallisuusvirasto määrittelee riskit tuotteissa ja me sitten otamme huomioon luottamuksen, jota voimme osoittaa alkuperän maille, tai se otetaan siis huomioon. Tämä siis tulee tarkoittamaan sitä, että on tuotteita, joiden kohdalla valvonta on varsin vähän tuonnin yhteydessä, ja sitten sellaisia tuotteita, joita tarkastetaan hyvinkin paljon. Tämä tullaan laskemaan riskiin perustuen esimerkiksi hormonijäämät, tuho, tuholaismyrkyt, eläimistä kasveista saadut tarttuvat taudit ja toistan, otetaan huomioon myös se luottamus, joka meillä on kolmansien maiden antamiin vakuutuksiin todistuksiin. Ja sitten tietenkin näiden tarkastusten kohdalla tarvit, tar, tarkastuksessa tarvitaan rahoitusta. Kansalliset viranomaisethan vähentävät koko ajan henkilökuntaansa johtuen taloudellisista ongelmista, tästä talouskriisistä, jota olemme kokeneet jo vuosien ajan, joten huomattomia vähennyksiä on tehty, jopa drastisia vähennyksiä henkilöstössä jossakin sen valtoissa johtuen sitten budjettisäännöistä. Ja meistä oli hyödyllistä esitellä, ehdottaa sellaista järjestelmää, jossa kyseiset tarkastukset rahoitetaan teollisuuden toimista, joiden tuotteita tässä arvioidaan niin, että kaikki rakennukset, joissa on vaikka hissi, ne itse maksavat sille tarkastustaholle, joka tarkastaa hissien turvallisuuden. Samalla tavalla tässäkin toimitaan. Ja nyt olemme ajatelleet, että sellaista järjestelmässä on pakolliset maksut maksut, jotka kattavat, tai lupamaksut, maksut, jotka kattavat kaikki menot, joita syntyy henkilökun, henkilömenoista, henkilökunnan koulutusmenoista, laboratorista ja niin edelleen, mutta poikkeuslupa annetaan, poikkeus kuitenkin koskee mikroyrityksiä, joissa on vähemmän kuin kymmenen työntekijää. Komissaari tästä jo puhuikin, joten siirry tässä seuraa, anteeksi viimeiseen kalvoon. Tässä käy ilmi, että me haluaisimme, että nämä viralliset tarkastukset tehdään jokaisessa jäsenvaltiossa erittäin avoimesti, jotta eri toimijat, teollisuus, elintarviketeollisuus, maanviljelijät, mutta myös kuluttajat voivat itse nähdä, millä tavalla näitä tarkastuksia tehdään. Ja luonnollisesti laaditaan raportteja ne, sääntöjen noudattamista ja noudattamattomuudesta. Tämä johtaa minut siihen johtopäätöksen, että tässä mä mietin luonnoksen yhteydessä pyrimme tasapainoon kolmen perustoimijan kesken viralliset tarkastajat, kansalliset viranomaiset, toinen taho, jota voidaan kutsua elintarviketeollisuudeksi tavallaan, lähtien liikkeelle ihan maanviljelijöistä ja sitten päädytään supermarketteihin, ravintoloihin ja niin edelleen. Ja sitten kolmas osapuoli, kaikkein tärkein varmastikin, joiden puolesta teemme työtä, nimittäin niin kuluttajat. Tässä puheenjohtaja nopeasti kävin läpi tätä uutta lakitestiä koskien tarkastuksia. Vielen Dank, Herr Dr. Bre, für diese Ausführung. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä, herra Pudele. Tämä on todella suuri paketti. Seuraavaksi Michael Scannell Food Veterinary Officesta. Hän esittelee jäsenvaltiossa tehtyjä tarkastusten löydöksiä. Kiitos puheenjohtaja. Me teemme noin 240 tarkastusta vuosittain ja nyt kymmenessä minuutissa yritän kertoa teille työstämme ja kerron tärkeimmistä löydöksistä, jotka ovat merkittäviä teidän työnne kannalta, kun katsotte näitä virallisia tarkastuksia. Ja korostan myös tällaisia yleisiä löydöksiä, jotka koskevat useita jäsenvaltioita. Yleiset ongelmat ovat sellaisia, että niitä ei välttämättä havaita pitkään aikaan, jos kriisiä ei ole tai valtavia ongelmia ei tule ilmi, niin Tämä kaikki peittelee järjestelmään liittyviä heikkouksia, ja siksi annan teille esimerkkejä tällaisista ongelmista. Yksi ongelma, joka koskettaa kaikkia jäsenvaltioita ja valvontaviranomaisia, ovat resurssit. Eli tarpeet ovat suuria ja on hyvin hankala hoitaa näitä vaikeita tehtäviä, koska olemme hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Jäsenvaltioiden on löydettävä ja tehtävä leikkauksia ja hoidettava entistä monimutkaisempia työtaakkoja. Tähän liittyy uudenlaisia riskejä, joista komission jäsen Bors aikaisemmin puhui. Usein laman aikana elintarviketuottajat joutuvat säästämään ja tämä johtaa ongelmiin säästetään tärkeissä asioissa, kuten elintarvikevalvonnassa, tarkastuksissa ja laatu, laadunvalvonnassa. Tällaisia ongelmia eteemme tulee varsin usein. Yhdysvalloissa heidän järjestelmän uudistuksessa tarkastellaan sitä, missä taloudellisessa tilanteessa elintarviketuottajat ovat. Heitä ei suoraan valvota, mutta tilannetta tarkastellaan. Eli jos taloudellinen tilanne on heikko, usein vältetään sitten helpommin elintarviketarkastuksia. Sitten toinen asia ovat vientitodistukset. Vienti, ta, vienti kolmansiin maihin edellyttää todistuksia. Usein näin ei kuitenkaan ole. Ongelmia on esimerkiksi Liettuassa, jossa ministeri käsittelee tätä suhteettoman suurta vaatimusta, jonka Venäjän viranomaiset ovat maalle esittäneet. Ja nyt uudessa mallissa on löydettävä sellainen malli, jolla voidaan todella edistää EUn vientiä, aivan kuten Pirillokin korosti, niin että todella korostetaan sitä, kuinka turvallisia tuotteita eurooppalaiset tuotteet ovat. Monet muut kollegani varmasti puhuvat myös tarkastusten tehokkuudesta. Jäsenvaltiot käyttävät valtavasti resursseja tarkastuksiin. Laboratorionäytteitä otetaan ja analysoidaan. Ja asia, johon usein törmäämme tarkastuksissa, on että tarkastukset, joita tehdään, eivät välttämättä ole oikeita niitä, joita tarvittaisiin, vaan usein varoja käytetään vääränlaisiin tarkastuksiin, jotka eivät ole kaikkein tehokkaimpia, joten tarvitsemme sellaisen asetuksen, jonka kautta viranomaiset saavat paremmat puitteet tunnistaa äh, ja toteuttaa oikeanlaisia tarkastuksia. Sitten seuraamukset. Erik Budelle puhui tästä jo, joten en käsittele tämän asian yksityiskohtia. Yksi poikkeus tässä kuitenkin on. Usein kuulee peräänkuulutettavan tiukempia sanktioita. Näin oli esimerkiksi hevosten lihaskandaalissa, jossa tietyt toimijat ottivat riskejä, joita ei voida hyväksyä. He ajattelivat, että jos jäämme kiinni, niin eipä tästä paljon mitään seuraa. Mutta meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia siinä, kun pyrimme tasapainoiseen tilanteeseen meidän täytyy todella kiinnittää huomiota oikeasuhtaisiin seuraamuksiin, koska usein seuraamukset ovat suhteettoman suuria ja tämä taas tekee hankalaksi rikos oikeudelliset toimenpiteet. Usein sanktiot ovat liian vakavia ja viranomaiset ryhtyvät todella tiukkoihin toimiin ja tämä taas voi vaikuttaa haitallisesti esimerkiksi eh, valvontaviranomaisten moraalisiin toimiin. Tämä täytyy pitää mielessä. Sitten organisatoriset asiat. Komission ehdotuksesta tulee selväksi, että on löydettävä jäsenvaltioille parempi rahoituksellinen pohja, jotta ne pystyvät hoitamaan tehtävänsä entistä paremmin. Jos meillä ei ole tehokasta taloudellista rakennetta, niin minkäänlaiset toimet eivät ole kyllin tehokkaita, eikä tuloksia saada aikaan. Ja siksi on hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot todella ottavat käyttöön oikeanlaiset toimintarakenteet. Usein havaitsemme, että organisaatioissa on ongelmia ja hallintotasojen välinen tieto ei siirry oikealla tavalla eteenpäin. Ja näin käytetään resursseja väärin. Voi käydä, että, voi käydä niin, että käy jollakin rajatarkastuspisteellä, jossa näkee, että viranomaisen on hoidettava aivan liikaa tehtäviä, kun taas rajan toisella puolella näitä toimia on aivan liian vähän. Tässä tarvittaisiin joustavuutta, mutta joustavuutta ei usein ole kyseisessä organisaatiossa. Ja toinen rakenteisiin ja organisaation liittyvä haaste, joka nähtiin myös hevosenlihaskandaalin osalta, liittyy petoksiin ja laatukysymyksiin. Viranomaiset keskittyvät aivan oikein turvallisuuteen. Se on lähtökohtana siinä, kun päätetään resurssien käytöstä. Ja kun heiltä pyydetään heitä pyydetään käsittelemään sellaisia asioita, jotka eivät liity suoraan laatuun tai turvallisuuteen. Ne jäävät kuitenkin usein taka-alalle ja tästä on, tässä koituu seurauksia. On ymmärrettävää, että turvallisuuden on oltava ensisijainen kriteeri, mutta on löydettävä kuitenkin ratkaisuja, joiden kautta näitä muita tärkeitä asioita, kuten laatua, ei jätetä huomiota. Ja siksi asetuksessa on katsottava näitä monivuotisia kansallisia tarkastussuunnitelmia tarkemmin. Ja sitten joitakin erityisaloja. Voi olla, että joitakin ongelmia ei havaita heti lyhyellä aikavälillä, mutta kokemus on osoittanut, että pitkällä aikavälillä ongelmat tulevat esiin. Esimerkkejä lukuisia, mutta annan niistä vain muutaman. Viime vuosina olemme nähneet kovastikin ongelmia jäsenvaltiossa mekaanisesti erotellun lihan suhteen, sen hygienian ja merkintöjen suhteen. Sitten meren elävät, äyriäiset, elävät äyriäiset, niiden osalta on myös ollut suuria ongelmia niiden tuotantoalueiden ja luokittelun ja toksiinien, myrkkyjen ja virusten havaitsemisen osalta. On tärkeää, että jäsenvaltiot pystyvät entistä parempiin toimiin tässä asiassa. Ja sitten tuotanto, josta Erikin puhui. Useat kriisit, joita on nähty viime vuosina, eivät ole niinkään liittyneet lihatuotteisiin, vaan muihin tuotteisiin. Ja niihinkin on keskitettävä entistä enemmän resursseja. Tässä viittaan vihanneksiin ja hedelmiin. Eli niihin liittyviä hygieniatarkastuksia on parannettava, katsottava viruksia, etsittävä niitä. Ja sitten tuonti. Meillä on ollut hyvin tiukka tiukka eläinperäisten tuotteiden tuontivalvonta, mutta tarvitsemme tarkempia sääntöjä myös muiden tuotteiden riskien osalta. Ja tähän liittyy jäljitettävyys. Se on edelleen valtava haaste. Ja vielä lopuksi. No, kuten sanoin, teemme yli 200 tarkastusta vuodessa. On totta, että jäsenvaltiot tekevät hyvää työtä täytäntöönpannessaan tarkastuksia. Eh, edistystä on saavutettu lehmän taudista, on päästy lähestulkoon eroon, samoin Salmonellan osalta on saatu edistystä ja monen muun asian osalta. Mutta uudessa asetuksessa haasteena on, että todella luodaan toimia näiden menestystarinoiden pohjalle ja päästään vieläkin eteenpäin. Kiitos puheenjohtaja. Vielen Dank, für den sehr umfangreich. Kiitos tästä hyvin äh, laajasta raportista. Tämä on hyvä pohja työllemme. Silloin puutumme asioihin siellä, missä siihen on tarvetta. Olen iloinen siitä, että kaikki puhujat ovat pystyneet ottamaan aikaa, joka heillä on käytössään. Toivotan näin tullaan jatkossakin olemaan nyt sitten puutteisiin ykeristymessä ja panostetuksiin ottamaan kantaa herra Hartmania. Herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, olen iloinen siitä, että täällä voin esitellä kansallisen kannan viranomaisten taholta, jotka toimivat paikan päällä ja nimenomaan koskien nykyistä käytössä olevaa lainsäädäntöä. Haluaisin lyhyesti esitellä teille virkaeläinlääkärien tason liiton. Se on kattojärjestö, joka edustaa 16 osavaltiotason järjestöä ja edustaa yli 5500 eh, julkisen sektorin eläinlääkäriä. Tämä liittomme on jäsenenä eurooppalaisessa valtioviran eläinlääkärien eh, liitossa, joka on Euroopan eläinlääkäriliiton osasto tehtävinä. Tässä ovat pääalueita, kansanterveys, eläinten terveys ja elintarviketurvallisuus ja nykyaikaiset käsitteet, One Health, tämän yksi terveys, koskee sitä, että kysymys on eläinten ja ihmisten turvallisuudesta ja, ja elintarviketurvallisuus on sitä, että valvotaan asioita tallista pöytään, eli tämä merkitsee sitä, mitä eläinlääkärit joutuvat päivittäin tekemään peruspohjana peruslausuma nykytilanteessa voidaan sanoa nykyistä elintarviketurvallisuuden tilanteesta ja kansanterveyden suojelusta on hyvin selkeästi sanottavissa näin, että elintarviketurvallisuus ja elintarvikkeiden laatu ovat hyvin korkea taso, korkealla tasolla Euro, Saksassa ja Euroopan yhteisössä. Tämä taso on siis saavutettu. Siitä huolimatta ei saa tapahtua mitään pysähtymistä ponnisteluissa parantaa tilannetta. Ennen kaikkea täytyy uutta kehitystä tarkastella ja reagoida uuteen kehitykseen. Siksi minusta on hyvä, että nyt kehitetään edelleen eurooppalaista lainsäädäntöä, kun pyritään säätämään uudestaan vuoden 2004 asetusta. Haluaisin mainita, että on myönteisiä edistysaskelia, mutta haluan puuttua, keskittyä kuitenkin vain erinäisiin kommentteihin ja kysymyksiin ja parannusehdotuksiin, jotka koskisivat tätä tehtyä ehdotusta. Artiklassa 7 puhutaan val- virallisten val- tarkastusten avoimuudesta ja tavoitteena on se, että olisi yhtenäinen velvoite antaa tietoa virallisten tarkastuksen tuloksista. Näissä täytyy tietysti katsoa sitä, mikä ovat kuluttajien edut ja mitkä ovat yrittäjien edut. Saksassa on pitemmän aikaan ollut käytössä väline, joka liittyy tähän yleisön tiedottamiseen ja on selvää, äh, meille on osoittautunut se, selväksi meillä on käynyt, että oikeussuojelun pitää olla hyvin rasitusta kestävä ja vakaa. Ja meistä artiklan 7 kohdassa 3 pitäisi tehdä selväksi se, että ei saa tapahtua mitään rikkomusta, joka liittyy salassapitovelvollisuuteen silloin, kun suurelle yleisölle annetaan asiallista tietoa yksittäisistä tuloksista, virallisista tarkastuksista – Kokemus viime vuosilta on osoittanut myös, se olemme kuulleet jo tänään siitä, ettei pelkästään se, että olemassa vaara terveydelle, aiheuta sitä, että kuluttajat tulevat epävarmiksi ja että tapahtuu häiriöitä kaupassa, esimerkiksi juuri tämä eläin, hevosen lihaskandaali tai vanhentuneen lihaskandaali. Siksi meistä on erittäin kiireellistä, että myös Euroopan laajuisesti luodaan oikeusperusta, joka merkitsee sitä, että voidaan tiedottaa asioista jopa yli rajojen silloin, kun on kysymys elintarvikkeista, jotka eivät kelpaa käyttöön ravinnoksi, ja silloin kun esimerkiksi on huomattavaa harhaanjohtamista tai jopa petosta. Mitä tulee sitten näihin virallisiin valvontoihin? Artikla 15, kun on kysymys tuotteiden tuottamiset, jotka ovat eh, eläintaustaisia, jotka on tarkoitettu ihmisten ravinnoksi. Meidän kannatamme Tähän liittyy erinäisiä kysymyksiä. Kohdassa yksi mainitaan vain aivan yleisesti viralliset tarkastukset. Vält, olisi välttämätöntä, että asetuksen 853-2004 äh, liittyvät äh, perannukset eivät ole vielä tiedossa. On siis epäselvää että missä tapauksessa on velvollista, äh, velvollista velvoite huolehtia virallista, virallista virallisia valvontaa Myöskin tämä tarkastus, jonka tekee virallinen eläinlääkäri tai tämä tapahtuu hänen vastuullaan, tämä jättää hyvin paljon äh, tulkinnan varaa, jolloin kustannussyistä äh, voidaan äh, laiminlyödä kansanterveyden suojaa, joten tässä olisi tarvetta konkretisointiin. Seuraava kohta, josta haluaisin puhua, on viralliset tarkastukset, jotka liittyvät raja, tapahtuvat rajavalvontapaikoille ja koskevat eläimiä ja eläintuotteita artiklat, 37 äh, artiklat 53. Tässä meidän mielestämme on äh, sellaisia eroja, jotka eivät ole ymmärrettäviä eivätkä perusteltuja. Ensinnäkin on säädelty, että fyysinen eläinten valvonta, että sen tekee virallinen eläinlääkäri. Se on hyvä asia, mutta tämä fyysinen valvonta, joka liittyy eläintuotteisiin, se jää henkilöstölle, jolla on asianmukainen pätevyys eläinlääke, ter, eläinterveyden alalla. Mitä tällä sitten ymmärretään? Se on tässä hyvin laajalti, laajasti muotoiltu käsite. Kysymys on siis eläintuotteiden tarkastuksessa aina se, että pyritään sorimaan, torjumaan eläinsairauksia ja myöskin huolehtimaan eläinten terveydestä. Siksi on ehdottoman välttämätöntä, että on eläinlääketieteellistä asiantuntemusta käytössä. Haluaisin myöskin viitata siihen, että kun tehdään, annetaan eläimille terveyssertifikaatteja tai sertifikaatteja eläintuotteille tai elintarvikkeille, silloin virallisen eläinlääkärin kolmessa maassa on allekirjoitettava nämä asetuksessa tekstissä pitäisi tästä, tästä syystä lukea, että fyysinen valvonta, joka koskee eläimiä tai eläintuotteita, on tarkastus, jonka, joka kuuluu virallisen eläinlääkärin tehtäviin. Mitä tulee sitten tarkastusten rahoittamiseen, kustannukset kattavilla maksuilla on hyvin vaikea kysymys. Tavoitteena on tietysti se, että kustannus äh, näillä pakollisilla maksuilla mahdollistaisi sen, että olisi samanlainen menettely kautta EUn. Merkittävä katsottuna nykyinen järjestelmä on siis se, että on mahdollista ottaa maksuja järjestelmä, joka ole huono, äh, lihan, maidon ja eräiden muiden eläintuotteiden osalta meillä on pakollisia maksuja, mutta mahdollinen maksujen periminen myöskin muissa tapauksissa riittäisi meidän mielestämme ilman, että tämä olisi velvoite, joka ostettaisiin, että ilman tulotaisiin velvoite, joka ostettaisiin kaikille jäsenvaltioille. Sitten tällaiset summittaiset maksut meistä oikeudellisista syistä ovat hyvin vaikeita toteuttaa. Jos tulee kuitenkin tällainen pakollinen maksujen perintä virallisista tarkastuksista, joka koskisi myöskin muita elintarvikkeita, silloin maksujen määrittämisiä koskevien oikeudellisten määräysten tulisi olla yksiselitteiset ja myös, myöskin olla niin, että se työ, joka liittyy näiden maksujen perimiseen ja määrittämiseen, tulisi mahdollisimman vähäinen. Ei pitäisi olla mitään ö, sellaista, että on mitään sellaista, että tämän asian selvittäminen edellyttäisi oikeuskäsittelyä mahdollisesti Euroopan unionin tuomioistuimessa. Sitten kohta, joka liittyy vapautuneen maksuista, artikla 82. Tässä tietysti hallintokustannuksia mikroyritysosalta pyritään vähentämään ja mikroyrityksenä nähdään yrityksistä, joissa on alle 10 työntekijää, joissa on yli alle 2 miljoonan euron liikevaihto vuodessa. Tässä on tehtävä selväksi se, että Saksassa tämä vapauttaisi 80-90 prosenttiin yrityksistä. Joten meistä on suuri ongelma rahoituksen alueella tästä syystä. Ennen kaikkea näemme, sitä, näemme niin, että tulee olemaan huomattavaa tulojen katomista sellaisilla alueilla kuin virallinen teurastusten tarkastamiset, eh, jotka tällä hetkellä jo pitkälti rahoitetaan maksulla. Eli meillä olisi vähemmän tuloja kuin tähän saakka. Siitä huolimatta meidän pitäisi toteuttaa enemmän eh, tarkastuksia, rahoittaa ne. Ja sen lisäksi myöskin eh, tulemaan vaikeaa katsoa kriteereitä, katson, näyttyvätkö nämä kriteerit, meidän pitäisi saada verotustiedot näistä yrityksistä, ja ehdotetussa esityksessä on myöskin suurta varaa yrityksille, jotka voivat sitten jakaa yrityksen eri osiin tai siirtää henkilöstöä muualle päästäkseen tilanteeseen, jossa ne eivät joudu maksamaan näitä maksuja. Sitten mikroyritykset vapautetaan maksusta johtaa myöskin siihen, että julkisanoituksen osuus kasvaa sen sijaan, että se pienenisi. Ja kun valtioiden budjetit ovat tiukat, on jo nyt vaikea riittävästi rahoittaa virallisia tarkastuksia. Siksi se, että pyritään samaan aikaan kestävä valvontajärjestelmä ja että elintarvikeketju on turvallinen, nämä tavoitteet vaarantuvat. Selväksi on tehtävä myöskin artiklassa 84, että myös mikroyrityksissä kustannukset, joita aiheutuu lisätarkastuksista, joka tapauksessa ovat sellaisia, että niistä täytyy periä maksu. Tietysti voidaan myöskin tällaisia ad hoc maksuja määrätä rajoilla e, tarvittaessa. Ja lopuksi. Onko vielä muuta huomautettavaa? No totta kai. On suurta epäilyä, joka kohdistuu delegoituin säädöksiin, jotka sisältävät huomattavia muutoksia. Ja ilman niiden tuntemusta ei voida oikeastaan sanoa mitään nyt käynnissä olevasta lainsäädäntömenettelystä. Dahnolaisen lopettaa. Haluan kiittää teitä tarkkaavaisuudestanne. Kiitoksia kovasti tästä selkeästä esityksestä ja neuvoista. Paljon on nyt sanottu rahoituksesta ja nyt herra Borrello saa tehdä tästä omat ehdotuksensa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erityisen kiitollinen tästä minulle annetusta mahdollisuudesta tulla esittelemään tänne vastuviranomaisen äh, näkö kohtaa tästä kansallisesta integroidusta suunnitelmasta. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää komissiota sen tekemästä työstä tämän asetusehdotuksen eteen, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa virallisten tarkastusten puitteita. Kuitenkin olen sitä mieltä, että on äärimmäisen tärkeää, että meillä on hyvä pohja, rahoituspohja, jotta voidaan yhtenäisellä tavalla tehdä näitä tarkastuksia ja suojella sekä ihmisten eläinten että kasvien terveyttä ja kuitenkin niin, että hyödynnetään EUn eri toimijoiden asemaa. Vuonna 2009 Euroopan komissio laati tutkimuksen, jossa katsottiin verotusta ja kustannuksia virallisten tarkastusten osalta ja havaittiin, että nykylainsäädännöllä ei päästy kaikissa jäsenvaltioissa toivottuihin tuloksiin. Kuitenkin nämä uudet säädökset eivät tunnu olevan mielestäni lii- äh, kyllin äh, tarkkoja, jotta niillä voitaisiin vastata kriittisiin pisteisiin, joita on tuotu esille. Ja ne voivat jopa äh, aiheuttaa vaaraa koko järjestelmän kestävyydelle, ja ne, voivat, ne myös vähentävät yhtenäisyyttä, kun tehdään näitä tarkastuksia. Ja haluaisin todeta, että se, että pelkästään alan toimijat joutuisivat kantamaan kaikki kustannukset riskeihin perustuen, mm, tässä täytyy muistaa, että puhumme valvonnoista, jotka liittyvät terveydenhuoltoalaan. Tässä toimitaan esimerkiksi yksityisen tahon etujen mukaisesti, koska näiden todistusten takia ja ansiosta hän saa tuottaa tuotteitaan omille EU-markkinoille, mutta tämä kaikki tapahtuu myös muiden tahojen, esimerkiksi kansanterveyden, eläinten terveyden ja ympäristön suojelun nimissä, joten kustannukset pitäisi jakaa oikealla tavalla – yksityisen ja julkisen tahon välille. Kun katsotaan kansanterveyden suojelua ja kustannusten kattamista, jäsenvaltioiden pitäisi ainakin osittain vastata verotuksellisin keinoin kustannuksista, kuitenkin niin, että taloudellisista syistä tapahtuvat tarkastukset jätettäisiin pelkästään yksityiselle kontolle. on edustajat ovat todenneet, että usein eri toimet eivät vastaa toisiaan ja tähän kohtaan pitää asetusehdotuksessa puuttua, jotta kaikki maksetut maksut todella liittyisivät virallisiin tarkastuksiin. Kuitenkin uskoakseni, jotta nykyrahoitusjärjestelmän ongelmista päästäisiin eroon, alustavasti on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan tasolla luodaan yhdenmukaiset virallisia valvontoja koske- ja tarkastuksia koskevat standardit ja samoin vähimmäisrytmi kaikille niille toimin, toimille, joita tehdään. Asetusehdotuksen mukaan komissio delegoiduin säädöksiin voi säätää sen, mikä on vähimmäismäärä näille tarkastuksille – Tämä koskee eläinperäisiä tuotteita. Ja tiedämme, kuten täällä myös muistutettiin, kuinka suuri osa kasviperäisillä tuotteilla voi olla erilaisissa riskeissä ja ongelmatapauksissa. Hepatiitti A, sitä on esimerkiksi Italiassa havaittu metsämarjoissa ja tämä on koskenut sitten useampia jäsenvaltioita. Ja tällaiset tapaukset osoittavat, että nämäkin elintarvikkeet pitää ottaa huomioon. Ne ovat hyvin tärkeässä asemassa. On yhdenmukaistettava tarkastusten määrää. Ja tämä on tehtävä yhteisen tasolla niin, että parlamentti ja neuvosto ovat päätöksessä mukana Tätä ei saa jättää pelkästään delegoitujen säädösten varaan, niin että toiminta on ajallisestikin rajoittamatonta. Sitten haluaisin puhua näistä kustannusten kattamisesta ja pakollisista maksuista. Nyky- tai tässä asetusehdotuksessa ei puhuta mistään yhtenäisistä vähimmäismaksuista. Ja tämä mielestäni askel taaksepäin verrattuna nykylainsäädäntöön. Asetusehdotuksessa puhutaan siitä, että kustannukset katetaan tietyn ajan kuluessa syntyneiden toimien mukaan. Joten pakollisten maksojen määrittely, niiden tason määrittely jätetään yksittäisille jäsenvaltioille ja samoin se, kuinka usein tarkastuksia tehdään. Ja se, että vähimmäispakollisia maksuja ei määritellä, voisi johtaa siihen, että jäsenvaltiot eivät välttämättä pidä jatkuvasti saatavilla kyllin suuria summia ja tämä taas voi vaikuttaa tarkastuksiin ja tarkastussuunnitelmiin. Ja siksi ehdotetaan, että harmonisoidut pak- vähi- pakolliset vähimmäissummat otetaan jälleen käyttöön erilaisten taloudellisten parametrien perusteella niin, että toimijat voivat toimia tasapuolisesti. Ja sitten vielä lopuksi mikroyritykset. Tiedän, että tämä on erityisen kuuma peruna, arkaluontoinen aihe. Mielestäni se, että nämä mikroyritykset jäisivät maksujen ulkopuolelle, voi olla todella suuri ongelma. Esimerkiksi Italian kaltaisissa maissa, jossa yli 90 prosenttia yrityksistä elintarvikealalla on mikroyrityksiä. Mistä varat löydetään? Pystyvätkö jäsenvaltiot tällä hetkellä maksamaan aikaisemmin tehdyt tarkastukset, kun tässä nyt tällä tavalla jätettäisiin 93 prosenttia yrityksistä ulkopuolelle. Eli tämä on asia, jota haluan teidän pohtivan. Me todella puollamme sellaisia toimia, joilla edistetään pieniä toimijoita, mutta pitäisi kuitenkin porrastaa ja jakaa kustannukset yritysten maksukyvyn mukaan. Ja näin olemme tehneet 882 asetusta täytäntöönpannessamme. Kaikki se, mitä on tähän mennessä sanottu on äärimmäisen tärkeää myös tuontituotteiden kolmansista maista tuottujen tuotteiden osalta. Näitä tuotteita valvotaan, voidaan valvoa missä tahansa rajan ylitystä tarkastuspisteessä ja sen jälkeen vapauttaa markkinoilla. Ja tässäkin täytyy todella katsoa näitä vähittäismaksuja. Siis meillä on ollut esimerkiksi yhteinen äh, tullitariffi ja tämän mukaisesti voitaisiin laatia nämä maksut myös näille tuotteille. Se, että tuontimaksuja lähdetään eriyttämään tällä tavoin, tämä aiheuttaa vaaraa esimerkiksi rajoilla bioturvallisuudelle Tästä on vuoden 2007 komission ohjelma. Ja lopuksi todella toivon, että joitakin rahoitusjärjestelmän kysymyksiä vielä tarkasteltaisiin niin, että todella kaikissa jäsenvaltioissa sovellettaisiin vähimmäismäärää tarkastuksille ja näin voitaisiin taata myös yhtenäinen turvallisuuden taho, taso kaikkialla EU:ssa. Kiitos. Kiitoksia huomiostanne. Oli todella suuri kunnia saada puhua täällä. Grazie, Dr. Borellos. Kiitos. Oli hyvin paljon tietoa sisältänyt esitys. Tulen varmasti kovasti vielä keskustelemaan teidän esityksistä, niistä oli paljon substanssia. Ja nyt ajatellen sitä, miten pannaan, miten toimitaan petos, sitten torjunnan alueella herra Barnes puhuu nyt tästä. Kiitos. Thank you very much, Chair, and thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos siitä, että minut on kutsuttu puhumaan tänne tänään. Minä haluaisin antaa yleiskuvan, miten nämä uudet toimenpano, millaiset ovat uudet toimenpanomääräykset, jotka liittyvät siihen, miten eh, esimerkiksi tuhannet eh, toimeenpanijat Iso-Britanniassa voisivat tarkistella. Iso-Britanniassa meillä on yli 400 eri toimipanevaa viranomaista, paikallista, keskusviranomaista, jotka tällä hetkellä panevat toimeen astusta 882. He kattavat 600 000 elintarvike- ja rehualan yritystä, ja suurin osa näistä on jälleenmyyjiä noin 430 000 äh, elintarvikealan yritystä ja 500 000 virallista tarkastusta tapahtuu vuosittain. Suurin osa tapahtuu ennalta ilmoittamatta, kuten 882 astuksessa määrätään, niin meissä tämä on hyvin tärkeä osa ylläpitää, säilyttää edelleen. Me pidämme tärkeänä ennen kaikkea elintarviketurvallisuutta 400 000 näistä virallisista tarkastusta liittyy elintarviketurvallisuuteen, 100 000 katsoo sitten, mitä olisivat merkinnät tai elintarvikkeiden koostumukset. Tämä on myöskin asioita, pitäisi myöskin miettiä. Miksi mainitsen nämä luvut? Siksi, että minusta ne antavat melko hyvän stressitestin asetuksen osalta. Ja meidän mielestämme 882 ajatellen elintarvikkeita ja rehua ovat hyvin tärkeitä ja vuosien ajan on antanut johdonmukaiset puitteet, joka meistä on auttanut tehokkaasti toimeenpanoa ja sitä, että paikallistasolla on ymmärretty, mistä on kysymys. On tärkeää, että tällaisesta, tällainen yhteisymmärrys syntyy sekä YK säätäjien ja yritysten, paikallisten viranomaisten ja säätelijöiden kanssa, ja tietysti myöskin EUn kautta koko EUn. Nykyinen esitys pyrkii vahvistamaan nykyistä asetusta, laajentamaan sen vaikutusalaa koko elintarvikeketjuun, ja me pitäisimme tätä hyvänä. Tuomme myös sitä, että on uusia toimenpiteitä, jotka keskittyvät siihen, että tietoisesti rikotaan määräyksiä, siis harjoitetaan petosta. Isossa Britanniassa, kuten muuallakin, uskoakseni ruoka- ja juomateollisuus on suuri työnantaja, laatu on tärkeää, kuluttajien luottamus on ehdottoman tärkeää, ja uskomme, että me tukisimme mitä tahansa ehdotusta, joka pyrkii siihen, että saadaan aikaan älykkäämpää ja tehokkaampaa säädöstaustaa tälle alalle. Kun katsomme 882, yksi asia, jota siinä ei ole katettu, on ollut rahoitus, mutta me tulemme katsomaan, miten asetuksen kautta voidaan nimenomaan kohdentaa asioita tiettyihin riskeihin, ja tästä on meistä hyvä kysymys, haluamme tätä laajennetaan. Tällä hetkellä me keskitymme meidän kaikkea turvallisuuteen, ja kuluttajat sanovat, että se on sitä, mitä tarvitaan, mutta se mahdollistaa myös sen, että paikallisviranomaiset ja säätelijät voivat kohdistaa yhä tiukemmin vaikeammin käytät resurssinsa niihin prioriteetteihin, jotka ovat tärkeimpiä. Meistä on tärkeää se, että nykyisessä tyksessä tunnustetaan, samoin myöskin tullaan uudessa esityksessä tekemään, on, että uudessa tullaan myöskin tunnustamaan teollisuuden oma val, omat valvontatoimijat, mikä on hyvin tärkeää. Olemme todenneet omassa kokemuksessamme, että tämä rohkaisee yrityksiä noudattamaan määräyksiä ja ottamaan vastuuta, ja se mahdollistaa sen, että säätelijät ja paikallisviranomaiset Isossa Britanniassa voivat keskittyä toimenpanossa nimenomaan riskeihin ja siihen, että on yrityksiä, jotka eivät noudata säädöksiä. Ja ehdotukset, joilla pitää laajentamaan näitä määräyksiä niin, että mukana olisivat myöskin satamat sisämaassa, on meistä erittäin hyvä osa tätä asetusta, mitä me tukisimme. Meillä on myös kokemusta 882 asetusta, mikä on tärkeää ja mitä pitäisi unohtaa on se, miten se varmistaa sen, että viranomaiset ovat päteviä Tämä on hyvin tärkeää silloin, kun on kysymys uusista esiin nousevista riskeistä. Meidän pitää olla luottamusta viranomaisiin kaikissa jäsenvaltioissa, niin ajatellen sitä, mitä he sanovat ja, ja toimia, jotka sitten seuraavat ennen kaikkea, kun reagoidaan nopeasti silloin, kun on kysymys uusista riskeistä tai esimerkiksi lihasta. Me tuemme esityksiä, jotka jatkaisivat siltä osalta, että jäsenvaltioituisivat itse auditoimaan tilanteen paikan päällä ja on tärkeää, että kaikilla jäsenvaltioilla on hyvää valvontaa käytössä. Me olemme yhtä voimakkaita kuin heikoin ketju, kun on kysymys elintarvikkeiden laadusta ja turvallisuudesta. Ja laboratorion osalta on tärkeää, että akkreditointi, joka on ollut käytössä jo useita vuosia, antaa meille sellaista luottamusta, eh, jota tarvitaan siitä, että viralliset valvontalaboratoriot antavat tuloksia, joihin voidaan luottaa. Me tuemme sitä, että on voimakkaasti vahvistettuja määräyksiä, joilla pyritään samaan aikaan lisää avoimuutta. Olen tietoinen siitä, että on joitakin huolenaiheita jäsenvaltioissa, ennen kaikkea teollisuudessa, tästä kysymyksestä. Ehdotukset, joissa pyritään luomaan lisää avoimuutta pätevän toimialta viranomaisen ja operaattorin toimijan välillä, toimialta viranomaisen ja yleisen välillä. Isossa Britanniassa meillä on ollut joitakin vuosia käytössä tällainen luokittelujärjestelmä, ja luokittelu on saatavissa online. Se kaikki yritysten osa, se kattaa 440 000 yritystä tällä hetkellä. Se mahdollistaa sen, että kuluttajat voivat itse asiassa valita sen, minne menevät hyvin yksinkertaisen tiedon pohjalta, joka koskee hygienian tasoa. Jos me aiomme ottaa mukaan tällaista luokittelutietoa, joka olisi yleisön saatavilla, meidän kokemuksemme on, että sen täytyy olla yksinkertaista ja se on helposti saatavilla ja tämä tieto myöskin edistää säädösten noudattamista. Ja kun meillä on tämä elintarvikehygienian eh, luokittelujärjestelmä ja sama koskee myöskin lihankäsittelytiloja, se mahdollistaa sen, että yritys eh, ja yritykset, jotka tekevät hankintoja keskenään ja myöskin osalta käyttämään niitä yrityksiä, jotka parhaiten ottavat säädöksiä. Ja tämä on myöskin hyvin tärkeää liittyen virallisiin tarkastuksiin, että näistä raportoineista käynnistä ja se meistä on tärkeää, että yritykset ymmärtävät tämän, se voi saada aikaan myöskin haasteita, ja se myöskin johtaa siihen, että viranomaisten täytyy olla todella päteviä ja toimivaltaisia, mutta meistä se on erityisen tärkeä osa ajatellen sitä oikeudenmukaisuutta, jota olemme pyrkineet eh, edistämään näissä uusissa esityksissä, ja tätä me pitäisimme tärkeänä. Me, kuten täällä on kuulettu aiemmin, tuemme sitä, että yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan eh, toimia kautta elintarvikeketjuun mukaan luettuna äh, myöskin rajatarkastukset. Esimerkiksi tarkastukset olla kohdennettuja. Se mahdollistaa sen, että voidaan äh, siirtää resursseja tarvittaessa ja se mahdollistaa sen, että syntyy y- yhteisymmärrys yritysten ja säätäjien kesken asiasta ja me tuemme mitä tahansa järjestelmää, joka vähentää paperityötä ja myöskin lisää yksinkertaistamista ja sitä, että syntyy ymmärrettävää työtä. Tuemme myöskin sitä joustavuutta, jota ehdotetaan liittyen virallisiin äh, tarkastuslaboratorioihin aika ajoin. Säätäjien on saada käyntiin metodologiaa uusien riskien osalta, joita nousee esille. Me pidämme hyvänä sitä, että ei pelkästään säädellä virallisia valvontalaboratorioita syystä, jotka mainitsin aiemmin, vaan että on myöskin jotakin joustavuutta, jolla voidaan käsitellä uusia esiin nousevia riskejä. Meistä on myös tärkeää, että uudet esitykset eivät ole täysin ennalta määrääviä. On hyvin tärkeää, että voi olla myöskin sellaisia esityksiä, jotka on tarkoitettu ajatellen tulevaa, tulevaisuutta, esimerkiksi on internetissä käytävä kauppa, tai että voidaan sulkea verkkosivuja, tai että voidaan parantaa hallinnollista tukea ja yhteistyötä sellaisilla alueilla, joista me emme tiedä, millaisia ne tulevat olemaan tulevaisuudessa, mutta meidän pitää olla, että, että emme poista itseltämme kykyä reagoida tehokkaasti ja nopeasti. Ja lopuksi haluaisin sitten tarttua tähän vahvistettuihin määräyksiin, jotka liittyvät petokseen. Yksi asia, joka äskettäin havaitsin, Irlannin turvallisuusviranomainen oli tarkistellut asiaa yhtä pizzaa, joka sisälti 35 ainetta, jotka olivat tulleet 60 eri maasta ja viidestä eri maanosta. Minä voinut tietää, että pizzassa on 35 sisältöainetta, että se tulisi näin, ne tulisivat näin kaukaa. Mutta se, että tässä voi olla oikeuksia aitouden osalta ja turvallisuuden osalta laajenevat tätä kautta tietysti huomattavasti. Ja me tarvitsemme hyvää valvontaa minun, meidän täytyy sanoa, että valvonta, jolla äh, pystymme puuttumaan hevosolihan kysymykseen, se oli olemassa. Meillä oli iso tietokanta ja vuonna 2012 me, me sain tietoa 1308 eri paikasta ja meillä Solmessa äh, tämä tietokanta, jota me saatamme käyttää ja uskoakseni meillä on säätely, joka pystyy hoitamaan asiaa. Se, mikä meiltä puuttui, oli tieto, jota olisi tarvittu. Ja siksi tuemme mitä tahansa uutta ehdotusta, jolle pyritään paraamaan kerätyn tiedon jakamista. Tieto, jota kulkee yli jäsenvaltioiden ja tieto, joka lisää yhteistyöjäsenvaltioiden välinen, on hyvin tärkeää. On tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot pystyvät puuttumaan tämän tyyppisiin ongelmiin. Uudet määräykset, jotka liittyvät eh, tahalliseen sääntöjen rikkomiseen on hyvin tärkeää, koska se mahdollistaa sen, että viranomaiset voivat puuttua asiaan, kun epäillään rikkomuksia. Ja on tarvetta määräyksille, jotka mahdollistavat sen, että me voimme katsoa myöskin tietokone- ja IT-järjestelmiä voidaksemme puuttua näihin kysymyksiin tukisimme uusia ehdotuksia, jotka liittyvät seuraamuksiin, joiden täytyy vastata taloudellisen hyödyn osalta tehtyä rikosta. Me käytämme rikoslainsäädäntöä, jossa jonka kautta voimme takavarikoida kaikki voitot, joita yritykset ovat saaneet. Tämä on uusi alue, joka ei välttämättä vastaa sitä, mitä olemme nähneet toisen alueella. Sillä saa aikaan valtaisia voittoja. Kiitos. Vielen Dank, für Ihr Kiitoksia kovasti herra Barnes tästä esityksestä. Tämä oli erittäin hyödyllistä. Ja nyt vielä lopuksi pyytäisin Loik Evania käyttämään puheenvuoron. Kiitos siitä, että tulitte paikalle. Hän puhuu kasvien ja eläinten tuonnista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Olen iloinen voidessani pitää tämän esityksen Ranskalle. Hän on erittäin tärkeä tuontituotteiden terveystarkastukset, 2008 neuvostolle muutama vuosi sitten välitimme muistion neuvostolla, jossa oli päätelmiä siitä, miten voidaan vahvistaa tuontivalvontaa siis joulukuuta 2008. Pardon, j'ai pas compris. Vous avez besoin d'augmenter um, le volume pour la traduction. D'augmenter le volume, d'accord. Use your own. This one is. D'accord. Spesifikin on 10 donc... Euh. on vain 10 minuuttia aikaa, siksi tässä vähän pieni pauhtia. No niin, sanoin tässä, että tämä ehdotus oikeastaan liittyy muistioon ja neuvoston päätelmiin vuonna 2008, ja neuvostoa pitää tästä kiittääkin. Haluan esitellä pääuutuudet, joita komissio ehdottaa neuvostolle ja parlamentille tässä asetusehdotuksessaan, ja ennen kuin puhutaan muusta kysymystä muistuttaisin näistä perusperiaatteista, jotka liittyvät tuontiin tarkastuksiin. Ensinnäkin, kuten te näette, me tu, Ranska tuo varsin paljon, tai EU on ensimmäinen tuoja maatalous- tai elintarviketuotteissa, siksi onkin välttämätöntä mm, Tämä toimii. Il est donc nécessaire de... On siis välttämätöntä valvoa kaikkia tuontitavaroita. Voimme tarkistaa, että tämä on turvallista, kun Euroopassa tuotettu voi, pyritään suojelemaan kansanterveyttä, eli eläinten terveyttä, kasvinsuojelusta on kysymys, mutta myös ympäristön suojelusta. Valvotaan neljää suurta eri tuoteperheitä, eläimiä, eläintuotteita, kasveja, myös kas, muita kasveja, kuten äh, hedelmiä ja vihanneksia. Sitten voidaan erottaa kolme vaihetta. Eläinsektorilla komissio tarkastaa tuonnin kyvyn kolmessa maissa hoitaa terveystarkastuksia. Tämä johtaa siihen, että laaditaan tällaisia kolmansien valtioiden luetteloita ja äh, kiellettyjä tai hyväksyttyjä yrityksiä, jotka voivat tuoda tänne Eurooppaan tavaraa. Sitten kun tullaan rajalle, tu, tu, rajalle tuotteet tarkastetaan ja niiden asiakirjat tarkastetaan. Erityisesti on kyse tästä terveysasiakirjasta, joka toteaa, että tässä tuontitavara vastaa EU-vaateita, sitten identifioidaan tuote ja sitten sattumanvaraisesti valvo, tarkastetaan myös fyysisesti valvottuja kasveja, joihin liittyy mahdollisia kemiallisia tai biologisia riskejä. Sitten kolmas val- tarkastusluokka, joka ei tapahdu rajoilla, vaan tar- tämä koskee kohdetta. Tämä on kohta, y- ensimmäinen kohta tässä asetuksessa, tämä koskee geontuotteita ja kasveja, joita ei ole kasvinsuojelun kannalta tarkastettu. Kyse on esimerkiksi äh, tuholaismyrkkyjen jäämistä. Sitten, tässä vaikeuksia tämän koneen kanssa sanoo puhuja, kun kontrolloidaan tuonti, tuontia, se on, tämä voi olla mahdollinen kaupan este sen takia, että tässä käytetään kansainvälisiä standardeja hyväksi erityisesti SPS-sopimusta, terveys- ja kasvinsuojelusopimusta, voidaan estää tuonti, jos se on perusteltua. Ja miten sitä sitten perustellaan? On kansainvälisiä normeja, standardeja, on kolme, OIE, Codex Alimentarius, PPC, jotka määrittelevät ne standardit, joita maiden pitää seurata ja noudattaa, ja sitten myös analysoidaan riski, joka kautta voidaan perustella tarkastukset ja estää mahdollisesti tuonti. EU-jäsenvaltioidensa kautta on perustanut äh, raja-asemat, joissa tehdään tarkastuksia, kasvinsuojelutarkastuksia tai eläinlääkinnällisiä tarkastuksia. Nämä vastaavat eri vaatimuksia tällä hetkellä. Yksi tärkeä ehdotus komission kokonaisehdotuksessa on se, että on vain yhdenlaisia asemia kaiken tyyppisille tuontitarkastuksille, jotka sitten vastaavat samantyyppisiä vaatimuksia. Ranskassa olemme kooneet jo kolmen vuoden ajan ja fuusioineetkin joitakin raja tarkastusasemia kasvinsuojelullisesti. Tässä on toimii kansallinen viranomainen ja tässä, tähän liittyy etuja, mitä tulee järjestelyyn. Y- voidaan käyttää hyväksi mittakaava etuja. Tässä on Ranskan kartta ja tässä näkyy niitä pää- pääraja-asemia. Tietenkin satamista lentoasemilta meillä on 70 asemaa kaiken kaikkiaan ja meillä henkilökuntaa on 87 pääaikaista, pääaikaisessa virassa, sitten vielä viisi henkilöä toimii Pariisissa. Sitten tarkastukset tietenkin liittyvät tullimenettelyyn käyntämällä läpi nopeasti ja yksi komission ehdotuksista pyrkii vahvistamaan yhteistyötä terveysviranomaisten välillä ja tulliviranomaisten välillä jäsenvaltioissa, kun harmonisoidaan tar- tuontitarkastuksia, kasvinsuojelukysymyksiä helpotetaan eh, TRASES-järjestelmän kautta. Se kehitettiin kymmenen vuotta sitten ja sitten se on vain parantunut. Trakesin kautta voidaan reaaliajassa löytää tällaiset tuonteet, jotka eivät vastaa normeja. Näin voidaan välttää, että nämä erät eivät pääse jonkin muun jäsenvaltion eteenpäin. Ja TRASES liittyy myös rasf varoitusjärjestelmään jotta voidaan mahdollisesti palauttaa tai tuhota vaaralliset tuotteet. TRAKES on osoittanut tehokkuutensa ja komissio ehdottaakin asennuksessaan, että ulotettaisiin sen käyttö kaikkeen rajavalvontaan, ei vain eläinlääkinnällisen tarkastuksen, vaan se koskee myös mm, kasveja. Kokeiluja tehdään tällä hetkellä joissakin raja-asemilla ja näin uskomme, että voimme harmonisoida ja saada aikaan tehokkuusvoittoja. Sitten rajatarkastukset ovat virallisia tarkastuksia jotka kuuluvat julkisille viranomaisille ja ne rahoitetaan. Tästä äsken paljon puhuttiinkin, uskon, että tästä tullaan jatkossakin vielä paljon puhumaan. Tässä käytetään pohjana maksuja, josta toimet joutuvat, joutuvat maksamaan. Tässä pyritään vapauttamaan maksuista erittäin pienet mikroyritykset. Tässä on kuitenkin vaarana tiettyjä hankaluuksia, koska yritykset maksavat näitä maksuja, nyt sitten ne eivät enää maksakaan, ja tämä tuo vähemmän purtituloja kansallisille viranomaisille, ja tämä on kyllä asia, jota pitää vielä valppaasti tarkastella. Nyt sitten korostaisin yhtä kohtaa, joka otettiin äsken esille. Aikaisemmissa puheenvuoroissa on herra Skännä puhui tästä, miten erotetaan tuontijärjestelmä koskien eläimiä tai kasvituotteita. Tässä on kyse luvanantojärjestelmästä tuonti luoden kohdalla, niin kuin äsken sanoin, eläinsektorilla. Ja tämä on tällainen suljettu järjestelmä, kun pitkään Euroopassa on ollut jo tällainen myönteisten luetteloiden lista, luetteloiden järjestelmä käytössä. Kaikki, jota ei ehdottomasti sanota lupaa, niin se on kiellettyä. Voidaan sanoa, että nyt tässä kasvien kohdalla on vähän toisinpäin, koska on tällainen negatiivinen lista. Kaikki, mitä ei ole selkeästi kielletty, on luvan määrä, luvanalaista. Suurin osa kauppakumppaneistamme ovat saaneet nämä koskevan kaikkia lajeja, kasveja, joten tässä on se vaarana, että kun suojellaan, ehkä suojellaan huonommin joitakin tuontiedot, jotka tulevat maista, jotka itse asettavat meille esteitä samoista kasvinsuojelullisista syistä. Joten tässä on tiettyä tes- vääristymisen vaaraa epätasapaino, uskon, että tähän asiaan kyllä vielä pitää palata. Nyt kuvaisin tätä asiaa, mitä tulee kontrollin tehokkuuteen, tarkastusten tehokkuuteen. Tässä on kaksi lukua. Ranskassa on todettu kolmen prosentin määrä, että ei kasvien kohdalla noudata sääntöjä, tämä koskee viimeistä kolmea vuotta, mutta alle 9 prosentissa ollaan, mitä tulee eläinsektoriin. Kasvien kohdalla paineet ovat varsin suuret rajoilla, joten valvontaa pitäisi harjoittaa jo, tarkastus pitää tehdä kolmessa maissa, koska niiden pitäisi antaa nämä luvat etukäteen ennen, eikä niinkään, että tullaan raja-asemille ja, ja sillä tehdään nämä tarkastukset. Mitä tulee Euroopan tason, ei ole juurikaan parannettu näitä kasvitasoja, joitakin uhkia, joita saattaa liittyä tuontitavaroihin ja miten se vaikuttaa kaupunkeihin, metsiimme ja niin edelleen. Esimerkiksi tämä punainen kuoriainen on tällä tuhoeläin. Pitäisi neuvotella asiasta neuvostossa ja vahvistaa vakavissaan tätä valppausjärjestelmäämme ja valvontajärjestelmäämme ja ottaa kasvien kohden tällaista ennaltaehkäisevä toimintatapa käyttöön. Meistä nyt toimme pikemmin korjaavalla, emmekä ehkäisellä tavalla. Ja ennen kuin sitä mitä vastalausuja, tällainen suljettu järjestelmä ei sovi VTO kanssa yhteen. Arvioidaan riskejä eikä se aiheuta niiden tuotevirtojen tuontia keskeytetä, jotka, jotka eivät sisällä pitää riskejä. Voidaan asteittain tuoda EU aika keskeytetä tätä tuontia brutaalisti. Sitten ehdotukset, joita on tehty tuonnista. Meistä komission ehdotus on edistysaskel, mutta kasvien kohdalla tämä on riittämätöntä. Te ehkä ymmärsittekin se tästä puheenvuorosta, niin EU pitää suojautua ulkoisilta kasvinsuojeluriskeiltä samoin kuin sen kauppakumppanit, eikä kyse ole vain suurimmasta. Nekin tekevät tätä säännöllistä ja osaavat kyllä puolustautua, puolustaa itseään. Meistä tämä pitää pitää mielessä silloin, kun unioni neuvottelee vapaakauppasopimuksista. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä. Voimme kiittää teitä kaikkia näistä sanoista ja nyt annan puheenvuoron varapuheenjohtaja Klaasille ennen keskustelua. Kuten aikaisemmin sanoin, Rova Lai on myös mukana. Kiitoksia host Schnellhardt. kiitos myös minun puoleltani asiantuntijoille. Keskusteltavaa riittää, myös kysymyksiä, huomioita. Nyt pyytäisin kanadalaiskollegaa avaamaan keskustelun. Euroopassa on muutakin, Euroopan muutakin kuin yhtenäismarkkinat. Tässä on kyseessä myös kansainvälinen kauppa ja on tärkeää, että tehdään yhteistyötä myös muiden maiden kanssa. Ja on oikein hyvä asia, että te tuotte keskusteluun oman maan näkökulman. Kiitos. Thank you very much. Um, thank you for having me here. Kiitos, kiitos siitä, että saan olla paikalla tänään tällä iltapäivällä. Mä haluaisin sanoa ensinnäkin, että olemme lukeneet mielenkiinnolla kaikki lainsäädäntöehdotukset. Nehän lähetettiin VTOn kautta, ja niin kuin tiedätte esityksestä, joka tänä iltana, iltapäivän esityksen on iltapäivän on osoitettu, on se, että mekin olemme nykyaikaistamassa turvallisuuttamme kokonaisuudessaan, ja meillä on uusi lainsäädäntö, jo josta on puhuttu yleisesti nimellä turvallista ruokakanalaisille kanalaisille säädös. Se on hyvin pitkälti samanlaista kuin se, mitä te olette ehdottaneet omassa esityksessänne. Ja on hyvin samansuuntaista monissa kysymyksissä, eli tämä riskipohjaisuus, tämä on tällainen punainen lanka, joka on monissa lainsäädäntöksissä, jotka ovat voimassa Yhdysvalloissa, meidän eteläisessä naapurissamme FISMAN puitteissa. Kanada on nykyaikaistamassa lainsäädäntöään ja pyritään ottamaan myöskin samaan aikaan erinäisiä uusia lakeja, jotka pyritään virtaviivaistamaan niin, että teollisuus voi toimia uudessa järjestelmässä. Samaan aikaan kuitenkin lisätään seuraamuksien tasoa petostapauksissa, niin kuin täälläkin tänään nousi esille ja että katsotaan rahoitusta niin kuin tekin katsotte sitä rahoitusjärjestelmää, mitä tulee Kanadan elintarviketarkastuksien osalta siltä lähtien, kun virassa vuosi on 97 on, on asia, joka on hiukan kaukana todellisuudessa tällä hetkellä, mutta rahoituksen osalta, mitä uuteen lainsäädäntöön tulee, se tulee nousemaan esille vuoden keväällä 2014, joten en voi yksityiskohtaisemmin siitä tässä yhteydessä vielä puhua. Olen valmis kuulemaan tai vastaamaan kysymyksiä, joita teillä on. Meillä on esitys, jonka voitte nähdä, jonka, joka on verkkosivulla ja joka on hiukan yksityiskohtaisempi, mutta niin kuin sanottu, nämä lainsäädäntöesitykset ovat hyvin samansuuntaisia monellakin tapaa. Lula Anki. Kiitoksia kovasti Lula ja Anki tästä alustuksesta. Sihteeristö on todella välittänyt teillekin ja meille kaikille tämän esityksen, joten voitte sitä katsoa. Yleensä tehdään nyt sitten niin, että varjoesittelijät saavat tässä vaiheessa puheenvuoron kysyyn, haluaako epp varjoesittelijä Schnellhardt vielä lisätä jotakin. Aivan lyhyesti. Nyt on todella ryhdyttävä töihin, mutta hyvät naiset herrat, pitäisi, ter, toivottaisin tervetulleeksi tämän e, ehdotuksen kaiken kaikkiaan. Ensin olin hieman hämilläni ja pelossani siitä, että näin valtava paketti otetaan käsittelyyn. Puhuttiin ensin oikaisemisesta, mutta on kuitenkin järkevää todella saada saman katon alle kaikki tarkastajat ja saada kaikki tämä yhteen asiakirjaan. Ja on oltava varovaisia siinä, että emme, lä- emme joudu muuttamaan liikaa sääntöjä. Niin, että tämä uusi teksti pohjautuu edellisiin. Muuten valvonta-ala joutuu todella käsittelemään täysin uudenlaista lainsäädäntöä ja siksi kannattaa varmasti tarkastella näissä asioissa delegoituja säädöksiä ja näin tulemmekin tekemään, eli miten niiden kautta asiat voidaan hoitaa. Tästä kyllä työsarka riittää. Suuren ongelman näen myös rahoituksessa. Ehdotuksia on tehty sen osalta kovin paljon ja ongelma on merkittävä. Itse olen saksalainen Ja olen keskustellut tarkastajien kanssa Saksassa. On yrityksiä, jotka tarkastuksia ei joudu tekemään lainkaan. Kysytään, miten rahoitus tapahtuu. Ja tässä on edelleen Saksassa liittovaltiojärjestelmässä ongelmia. Täytäntöönpano on hankalaa, ja ongelma on todella suuri. Eli rahoituskysymyksestä varmasti tulee koko tämän asian ydin. Olemme joutuneet kokemaan, että on käsitelty asioita tuomioistuimessa, langetettu tuomioita ja on selvää, että vanhan mallin ei voida jatkaa. Mutta nykyversio ei riitä. On tehtävä jotakin. Täällä varapuheenjohtaja jo katsoo suuntaani. Niin eli ly- puhun lyhyesti. Ei ole niin tärkeää, mitä me varjoesittelijät täällä nyt sanomme, vaan on tärkeää kuulla alan toimijoilta asiasta. Paljon on jo kuultukin. Kiitoksia, Schnellhaut. Olen asettanut Pirillon nyt tänne keskustelun loppupäähän aivan viimeiseksi, jos hänelle sopii. Ja kuulisin seuraavaksi Bart Stasia, Julie ja siis taas vihreiden varjo esittelijänä ja sitten seuraavat puhut Stas. Eigenlijk eh, twee vragen. Ehm, de eerste is aan de Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin herra Scannerille. Puheenvuorossanne te aivan oikein mainitsitte, että säästötoimenpiteet jäsenvaltioissa vaikuttavat huomattavasti elintarviketurvallisuuteen jäsenvaltioissa. Se merkitsee sitä, että valvontaa ei voida rahoittaa vanhaan tapaan, mutta sillä on myös, vaikutusta myös teidän omaan virastoonne. Minä haluaisin tietää, mitä konkreettisia vaikutuksia näillä säästöillä on teidän virastoonne ajatellen henkilöstöä ja ylipäätään rahoitusta. Ja sitten se, mitä herra Schnellhardt sanoi, valvonnan rahoittaminen. Menettely, joka tässä ollaan valitsemassa, tulee olemaan aivan varmasti esillä erityisesti keskustelussa, kun puhutaan tämän lainsäädännön uudelleen suuntaamista. Herra, herra Budeleille kysymys. Minä lähden liikkeelle siitä, että viime kädessä tehokkaassa järjestelmässä, valvontajärjestelmässä vastuu on aina valtiolla. Pitää olla riippumattomia tarkastajia, joilla on valtion valtuutus, jotka työskentelevät valtion suojelemina ja jotka huolehtivat siitä, että valvonnan lopputulos on myös kestävä. Voi olla muitakin lähestymistapoja valvonnassa. Se voidaan organisoida muullakin tavoin, mutta viime kädessä perustelun täytyy tulla valtiolta, oikeutuksen tulla valtiolta ja valtion täytyy olla se, joka kantaa vastuun. Ja sitten mitä tulee itse sektoriin, näihin maksuihin. Miten me voimme varmistaa sen, että valtiollisten tarkastajien riippumattomuus todella säilyy? Jos nimittäin tarkistusten rahoitus jää yritysten tehtäväksi, ei niillä saa olla kielteisiä vaikutuksia siihen keskeiseen rooliin, joka on viime käden kontrollilla valvonnalla, jonka tekee valtio. Ei saa olla mitään vaikutusmahdollisuuksia, ei saa olla mitään rahoituksellisia syytä, vaikuttaa siihen, että joitakin tiettyjä sektoreita pitäisi valvoa vähemmän tai valvoa eri tavalla. Miten tällä voidaan tuolla varmistaa riippumattomuus? Kiitos. Seuraavaksi Judy Gerling, jos haluatte, voitte käyttää puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todella valtaisa rupeama. En voi kaikkia käsitellä, mutta muutama kysymys kuitenkin. Ensinnäkin herra Pudeleelle. Mm, kysyisin, kyseenalaistan tavallaan koko pohjan tässä lainsäädännössä. Mielestäni meidän pitää puhua nyt erittäin selvästi ja osoittaa, miksi puitelainsäädäntö on tarpeen, mitä se tuo lisää. Pitäisi koota, kun kootaan kaikki yhden katon alle, voin kyllä ymmärtää nämä vaatimukset tai toiveen näin tehdä, mutta se ei ole mikään lopullinen tarkoitusperää se pitä, pitäisi osoittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sun asiat hoituvat paremmin, joko edullisemmin tai teoloksellisemmin tai tehokkaammin. Mutta mikä on tämä yli se käyvä ajatus kaikessa tässä. Ja syy miksi kysyn, minä olen hiukan huolissani, kun käyn tätä läpi artikla artiklalta. Otan yksi esimerkki, nimittäin eläinten kuljetukset. Tämä parlamentti oikeastaan kaikki tässä salissa ovat käyttäneet paljon aikaa ja tehneet työtä eläinkuljetuksesta. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe, varsin lähellä kansalaisia, kaikkia meitä. Se mainitaan tässä puitelainsäädännössä monissakin eri artikloissa ja tunnen suurta huolta siitä, että tässä toimitaan tarpeeksi yksityiskohtaisesti ja meitä vaaditaan tavallaan hyväksymään tämä ilman, että on kunnolla aikaa kiinnittää huomiota tähän erityiskysymykseen. Tämä on vain yksi varsin monista tällaista vastaavista kysymystä, joissa tarvitaan riittävä aika, jotta voimme varmistaa, että me suostu johonkin näissä puitteissa, jotka sitten hait, joka sitten jatkuvasti haittaakin meidän asemaamme kun jossain kohta toivottavasti käsittelemme näitä kohtia yksityiskohtaisemmin. Tämä oli ensimmäinen kommentti. Niin sitten rahoitusta täällä on paljon puhuttu en nyt mainitse mustaa hiiltä. Jos e, ei panna pieniä yrityksiä, aivan pieniä yrityksiä maksamaan, no, tätä kyllä puolella, mutta kuka sitten maksaa? Mutta yleisesti ottaen tässä on kyse myös toisiasusperiaatteesta, kun sanellaan lakisääteisiä maksupuitteita jäsenvaltioille. Jälleen Tähänkin liittyy paljon juridisia ongelmia, ja todennäköisesti meillä ei tule olemaan tarpeeksi aikaa, ei ainakaan tässä aikataulussa, joka tähän lainsäädäntöön liittyy, tarkastella kaikkea tätä. Sitten vielä lopuksi asianmukaiset seuraamukset jälleen toissijaisuusperiaate tässäkin, jos nämä seuraamukset ovat rikosoikeudellisia, miten me saamme lainsäädäntöpuitteet, jotka kattaa kaikki 28 jäsenvaltiota tältä puolelta katsottuna. Ja myös kun että monissa tapauksissa näitä, näiden seuraamusten pitäisi olla rikosoikeudellisia, niin niitä pitäisi tiukentaa. Miksi komissio ei toimi näin, jos nämä asiat ovat tärkeitä. Ne ovat meille kaikille tärkeitä ja kuitenkin näemme varsin vähän toimintaa, joten uusi lainsäädäntö, ellei olla valmiita, uusi lainsäädäntö ei auta mitään, jos, jos ei ole tar- valmiita toimimaan. Kiitos. Seuraavaksi Linda McEvan. En nyt väitä käyneen läpi koko lainsäädäntöä, mutta ehkä herra Budle voisi vähän selventää tilannetta. Meillä on kaksi suurta hedelmäskandaalia lähivuosina. Saksan skandaali, jossa ihmiset menettivät henkensä syötyään ituja esimerkiksi. No, Judy puhui uudesta lainsäädännöstä. Siis tässä toisessa tapauksessa kyseessä oli petos ja järjestelmän pitäisi havaita tällaiset asiat. Miten siis tässä katsotaan nyt eroa vihannesten valvonnan ja eläinperäisten tuotteiden valvonnan välillä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Puhun yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa ja heillä on enemmän ongelmia elintarvikehygieniaketjussa lihatuotteiden osalta. Miksi meillä ei ole esimerkiksi jonkinlaista positiivista luetteloa vihanneksista, jos muulla tällaisia on? Sitten äh, Scanol. Kuulisin häneltä hieman lisää laatukysymyksistä. Hän puhui elintarviketurvallisuudesta. Siihen panostetaan ei niinkään laatuun. Esimerkiksi viime viikolla katsoin sitä, miten äh, sikoja tarkastetaan. Vuoden 2004 muutosten takia laadusta ei puhuta tarpeeksi. Miss, mitä on tapahtunut laadulle? Onko totta, että vuoden 2004 sitä ennen laatu oli tärkeimmässä asemassa ja nyt sen asema on heikentynyt EU-ssa verrattuna turvallisuuteen? Ja kysyisin myös Hartmanilta näistä virka, eläinlääkäreistä, hygieniakysymyksistä, miten yritykset toimivat. Oletteko varmoja, että että uuden asetuksen avulla näillä lääkäreillä on edelleen tämä rooli, joka niillä nyt on tarkastusketjussa. Olen keskustellut hevosen lihaskandaalista brittiviranomaisten kanssa. Usein isot jälleenmyyjät lähettävät omat tarkastajansa, mutta he eivät kuitenkaan jaa tietoaan julkisviranomaisille, pitävät sen itsellään ja heillä on omat standardinsa. En tiedä, mitä mieltä komissio tästä on. Tiedän, että näin on hedelmän vihannes vihannesalalla. Banaanin osalta on Tescon omat standardit ja muiden marketin omat standardit. olisi ehkä parempi, että olisi yksi yhtenäinen EU-standardi eikä 15 eri. En tiedä, kun komissio tätä kommentoida. Ja usein on niin, että ainoastaan suurempia tuotantotiloja ja toimijoita tarkastetaan, mutta ei niinkään pieniä, esimerkiksi teurastamoja. Ja vielä lopuksi, siis hevoslihaskandaalissa jäi huomio tai ongelma syntyy usein lihan leikkaukseen liittyen. Voidaanko tähän to, näihin tiloihin puuttua, siis terostamon tiloihin, joissa lihaa erotellaan? Eli meidän on todella selvitettävä suurelle yleisölle, mitä olemme tekemässä, mitkä ovat porsareikiä, mitä, mihin täällä pyrimme. Kiitos seuraavaksi Sofi Oken. Okay. Äh, tout d'abord, je voudrais... Krista ensinnäkin. Minusta on tämä aloite Herolta Klassi ja Snerhat oli varsin hyvä. Tämä on tärkeää äh, miettiä näitä oikeita kysymyksiä. Todellakin bravo teille, hattua ja kiitos. <laughs> Ensinnäkin haluaisin aloittaa tarkastuspuolesta. Olemme kaikki tietoisia siitä, että tämän päivän ongelmat liittyvät tarkastukseen. Lainsäädäntöä on olemassa kaikilla tasolla. Puuttuu todellakin tämä äh, äh, jalostun lihan jäljittäminen, mutta ongelmana siis ovat tarkastukset ja valvonta. Ja sitä itse nyt tässä jotakin kysymyksiä tai teille. Jos on, ovatko nämä äh, tarkastukset tarpeeksi korkealla tasolla kaikissa EU-jäsenvaltioissa? Yksinkertaisesti sen takia, että kun minä tarkastelen erästä asiaa, joka ei koske elintarvikkeita, mutta joka koskee rintaimplantteja. Ranskassa yritys, joka huijasi siis satoja tuhansia naisilla näillä rintaimplanteilla, eivät saaneet lupaa markkinointiin Ranskassa, vaan he kääntyivät ulkoisen, Ranskan ulkoisen valvontalaboratorion puoleen. En tiedä, mistä se on kysymys. Ja se antoi luvan kaupalle kaupanpitoon. Ei, onko Euroopassa siis niin, että valvonnat ei Ovatko ne samat kaikissa jäsenvaltioissa? Onko samantasoiset vaatimukset? Eikö pitäisi päätyä tarkastuksiin, jotka on harmonisoitu kaikissa jäsenvaltioissa? Toinen kysymys mitä tulee elintarviketuotteisiin, joita tulee EUn ulkopuolisista maista, mikä on valvonnan taso. Minulla on tässä luettelo kymmeniä sivuja elintarvikeskandaaleista, sairauksista, kuolemantapauksista EU-ssa, jotka liittyvät sairauksiin, tämän tyyppisiin tauteihin. Ja kysynkin, ovatko valvonnat EUn ulkopuolella samantasoisia kuin silloin, kun tuo, tuontivalvontaa tehdään täällä EUssa. Sitten seuraamuksista, kun siis kontrolloidaan, se on nyt oma juttunsa, mutta koskaan ei voida estää sitä, etteivätkö huijarit tienaisi yhä enemmän epärehellisesti, erityisesti elintarvikeketjun myötä. Nyt pitäisi siis asettaa seuraamuksia Äh, jauhelihaskandaali, hevoslihaskandaali, jota myytiin naudanlihana, me saatoimme tässä yhteydessä huomata, että yritys, joka, miten nyt tämän sanoisin, joka oli tämän skandaalin takana, saa vähäisemmän rangaistuksen kuin äh, siivoja, joka esimerkiksi varastaa lihaa jostakin supermarketissa ruokkiakseen perhettään. Siis meidän pitää kyllä esittää ihan oikeat kysymykset. Ovatko sanktiot harmonisoitu jäsenvaltiotasolla ja ovatko ne riittävän, riittävän merkittäviä? Niitä todellakin pelottavat myös näitä huijareita ja saavat heidät lopettamaan huijaustoimintansa ja petoksensa. Sitten neljäs kysymys. Mitä tulee näihin, tähän ITU-skandaaliin. Muistatteko nämä idut, idutetut, tämä sairaus, tästä ja syntyy kymmeniä kuolemantapauksia ennen kuin tiedetään ja voidaan mitata, että tämä tauti johtui näistä iduista, jotka ovat peräisin saksalaisesta, saksalaisesta maatilalta, me epäilimme tässä yhteydessä ensin espanjalaisia kurkuntuottajia, ja sitten nämä joutuivat taloudellisiin vaikeuksiin. Espanjassa. Eikä, ja sanottiin vähän mitä sattui tästä asiasta. Eikö voitaisiin Euroopan sen viraston yhteydessä estää juuri tämän tyyppisiä kommunikaatiovirheitä? Se ei ole mitenkään oikeudenmukaista ja se todellakin synnytti todellisia vaikeuksia espanjalaisille toimijoille. Sitten vielä viimeinen kysymys, kiirehdin tässä hieman, kun ajatellaan se objektiivisesti. Tärkeä kysymys. Yksi kysymys vain, sitten haluan kyllä vastauksenkin. Objektiivisesti. Romanissa tiedettiin, että sadat hevoset teurastettiin jo... Kaikki tietävät tämän. Tiedettiin, että nämä hevoset jotka oli teurastettu, niitä ei kuultu sen takia, ettei olisi e- e- edistetty hevoslihan tuotannossa ja sen kulutuksessa. Esitän tässä nyt kysymyksen. Kun ajatellaan maatalousministereitämme, niin emmekö me tienneet sitä, että tämä hevoslihaa oli markkinoilla ja eiköhän tässä nyt olla hiukan jopa suljettu silmät asialta. <laughs> Kiitoksia. Tässäpä tuli paljon asiaa. Kyllä. Pohdin aivan samaa ja ihmiset pohtivat samaa. Eli onko valvonta muissa maissa samanlaista? Pitääkö meidän kutsua valvojia muualta tänne? Nyt antaisin lyhyesti vielä puheenvuoron esittelijälle, herra Pirillolle ja sitten Sirma seuraavalle kierrokselle. Kiitos. Esittäisin kysymyksen kanadalaisedustajalle. Onko kanadalaislainsäädännössä jotenkin tällaisia mm, poikkeuksia mikroyritysten osalta – No niin, tässä tuli konkreettinen kysymys. Varmasti aloitamme tässä nyt ensin Budeleen vuorolla. Hän voi vastata lyhyesti näihin konkreettisiin kysymyksiin. Madame, c'est une tâche impossible. Tämä on ihan mahdoton tehtävä vastata tiivisti kaikkiin näihin lukuisiin kysymyksiin, koska jokainen on sitä ainakin varttitunnin, mutta yritän nyt tässä kuitenkin nopsaan luokitella niitä ryhmin sanktiot, seuraamukset ensin. Komissio ei juridisesti voi harmoniso- harmonisoida seuraamuksia. Ei voida sanoa tuomalle, että antakaa 20 000 sakkoa ja viisi päivää vankeutta tälle ihmiselle. Tämä on täysin jäsenvaltioiden vastuulla. Sitä vastoin tässä tekstiluonnoksessa olemme esittäneet toiveen erässä artiklassa, että se rahoitu- taloudelliset seuraamukset olisivat suhteessa voittoon, jota petoksesta on saatu sitten jokaisen tuomarin tehtävän tämä päättää. Otetaan huomioon lieventävät asianhaarat ja niin edelleen. Joten tässä toisaalta annetaan hiukan suuntaa, mutta myös suurta joustoa on olemassa. Mitä tulee rahoitukseen, mikroyritykseen, niiden poikkeuslupiin mahdollisesti Tämä on erittäin poliittinen päätös. Komissio teki tämän päätöksen, joka on siis varsin poliittinen rahoituskriisiä ajatellen, jotta ei rankaistaisi liikaa pienyrityksiä, jotka yleisesti ottaen valittavat paljonkin hallinnollisia ongelmia, byrokraattista raskautta, eri asiakirjojen täyttämisessä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja ne pyytävät, että niille osoitettaisiin suurempaa joustoa, että ne voivat äh, toimia vähäisemmässä valvonnassa kuin suuret yritykset. Tämä on siis äärimmäisen poliittinen päätös, tämä vapauttaminen. Mikroyritysten kohdalla tietenkin me tiedämme varsin hyvin, että 80-90 prosenttia asi- asiakkaista kuul- ovat näiden mikroyritysten asiakkaita, joten päätöksen täytyy tietysti olla poliittinen. Pitääkö antaa niille poikkeuslupa vai pitääkö ne ottaa mukaan tähän järjestelmään? Tämä on sitten parlamentin neuvoston tehtävä päättää. Sitten tarkastajien riippumattomuus. Kyllä, me haluamme maksujen myötä taata tarkastajien riippumattomuuden ja niin, että heillä saavat paremman koulutuksen ja sitten heitä pitää olla riittävä määrä. Meille on ehdot, ei voida mitenkään hyväksyä sitä, että yrityksissä vierailla joka viides vuosi tai joka kymmenes vuosi. Ei tästä näin. Tämä ei ole mitään riskipohjasta arviointia. Yritysten, yrityksessä pitää käydä vähin, minimi, kertoja, että mitä ei määritellä. Ja tietysti sitten maksuta kerätään, ne eivät mene tarkastajien palkkoihin, jotka näitä tarkoituksia tekevät, vaan tarkoituksena on, että maksut menevät yhteiseen kassaan, mutta tässäkin me törmäämme kansalliseen lainsäädäntöön jäsenvaltioissa. Joissakin jäsenvaltioissa niiden kansallislainsäädännön myötä kun kerätään maksuja, ne menevät tähän yleiseen talousarvioon ja sitten valtiovarainministerin tehtävänä on jakaa tämä tulos joko infrastruktuurin rakentamiseen, teihin, kouluihin ja niin edelleen. Jossakin toisessa jäsenvaltiossa taas laki suoraan määrää nämä tarkastustoimintaan, siis nämä maksut. Tässäkin komissio, koska kerran olemme nyt vähän verotuksellisessa kysymyksissä, niin tämä on äärimmäisen herkkää aluetta. Ja tässä komissio ei voi antaa mitään ohjeita jäsenvaltioille, mutta hyviä käytäntöjä on olemassa jossakin jäsenvaltiossa joissa nämä maksut suoraan käytetään rahoittamaan tätä globaalia tarkastustoimintaa mukana on parhaat laboratoriot, paras mahdollinen koulutus, palkataan pätevää henkilökuntaa ja näin sitten voidaan varmistaa heidän riippumattomuutensa myös. Sitten kasveista. Ranskassa vedottiin suljetun järjestelmän puolesta, jotta annettaisiin lupa kolmansille maalle tuoda kasvituotteita kun nyt kaikki kolmannet maat voivat tuoda kasvimateriaaleja tänne sillä ehdolla, että ne täyttävät säännöt Tämä on historiallistakin, koska eläin- ja eläinlääkintäsektorilla on aina ollut tällainen suljettu järjestelmä käytössä siitä lähtien, kun otin nämä tutkistukset, kun taas kasvien kohdalla on ollut aina tällainen avoin järjestelmä käytössä, vaikkakin jotkut kolmannet maat ovat valinneet suljetun järjestelmän. Ja tässäkin kyseessä on poliittinen päätös, haluammeko me suljetun järjestelmän niin kuin eläinperäisessä tuotteessa tämä aiheuttaa, synnyttää tiettyjä takeita, mikä ei kuitenkaan sulle pois sitäkään, etteikö voitaisi ottaa käyttöön mukaan haitallisia viruksia, organismeja ja niin edelleen, koska ikävä kyllä, mitä tulee kasveihin, sairaudet kehittyvät paljon hitaammin. Ja voidaan huomata, että EU-sakin on nyt uusia sairauksia, joita ei muutama vuosi tai kuukausi sitten vielä ollutkaan, joten var, näitä on varsin vaikea välttää. Sitten toinen kysymys, pitääkö suosia turvallisuutta vaiko laatua? Rova Okoni puhui rintaimplanteista, jotka oli sertifioitu maan ulkopuolella, jotka toivat yksityissektorilla, mutta kuitenkin viranomaiset niitäkin toimintaa valvovat. Kyllä, tällainen järjestelmä on olemassa elintarvikkeiden kohdalla, erityisesti mitä tulee alkuperämerkintöihin, organis- luomutuotteissa. Kyseessä ei ole viralliset tahot, jotka alkutarkastuksen tekevät, vaan kansalliset viranomaiset ovat näistä tahoista päättäneet, että voivat näitä tarkastuksia suorittaa. Mutta mitä tulee elintarviketurvallisuuteen tai mitä voitaisiin kutsua laaduksi tiukemmassa merkityksessä, merkinnät, väitteet ja niin edelleen, niin tässä viranomaiset ovat vastuussa ja me tietenkin haluamme, että kansalliset viranomaiset jatkossakin suorittavat näitä tarkastuksia, mutta pitäisi olla kuitenkin mahdollisuus, jos ne näin haluavat, delegoida tehtävä luvan saaneille tahoilla, mutta niitä pitää valvoa. Tietenkin niitä välttyy tämä ongelma. Kyseessä oli saksalainen yritys, joka antoi luvan näille ranskalaisille proteiseille ja näyttää sitten nyt siltä, että se oli ollut hiukan löysä toiminnassa, no, mutta tämä ei ole minun alani, joten en vastaa tästä sen kummemmin. Mutta ty- ko- kollegoiden tehtävä on varmistaa, että kaikki soveltavat kaikkia sääntöjä samoja sääntöjä, jotta ei ole joustavampaa toimintaa ja tiukempaa toimintaa jossakin toisessa valtiossa. Tässä ihan nopeasti rouva voisin puhua tästä tuntikausia, jos vain haluatte, mutta äh, uskon, että kollegani Michael voi lisätä vielä jotakin. Kiitos. Komission pitäisi vastata kaikkeen, mutta pyydän teitä kuitenkin nyt vastaamaan vain tiettyihin teille esitettyihin tarpeen kysymyksiin. Seuraavaksi Scannel. Thank you. I, confine myself to... Kiitos. Vastaan ainoastaan minulle esitettyihin kysymyksiin. Stas kysyi, mitä seuraa resurssien leikkauksista komissiossa. Parlamentti on aina tukenut elintarvike- ja eläinlääketieteen viraston toimintaa. Olen aina vakuuttunut, että pystymme tekemään työmme vaadittavien standardien mukaisesti tällä hetkellä. Kuten kaikki muutkin pääosastot, mekin joudumme tekemään enemmän työtä vähemmin resurssein. Yhtenä esimerkkinä Olemme vähentäneet kalatarkastus, tarkastuksia pienissä mikrovaltioissa, esimerkiksi Tyynellä merellä. Olemme päättäneet, että kalatuotteiden laadun osalta nämä tarkastukset eivät ole enää prioriteettiasemassa. Niitä vähennettiin. Ehdotuksessa on myös mielenkiintoinen ehdotus parlamentin entistä aktiivisemmasta roolista. Jos tämä ehdotus hyväksytään, silloin parlamentti voi paremmin tunnistaa, mitä me teemme, kuinka usein teemme, kuinka resursseja käsitellään. Eli valvonta tulee tiukentumaan tässä suhteessa. Sitten täällä otettiin esiin nämä laatukysymykset. Niistä puhun ainoastaan hyvin lyhyesti omassa esityksessäni. Valvontaviranomaisiin kohdistuu valtaisesti painetta. Niiden on päätettävä prioriteeteistaan – ja ne todella keskittyvät sellaisiin asioihin, joihin liittyy valtava terveysriski. Eli jos on päätettävä turvallisuus- ja laatukysymysten välillä, usein tai yleensä turvallisuuskysymykset menevät etusijalle. Esimerkiksi vulkaaniset, vulkaaniset tai geologiset kriteerit, ne jäävät myös enemmän taka-alalle. Ja sitten petos. Nämäkin asiat kyllä kiinnostavat viranomaisia, mutta eläinlääkäri, joka tekee työtä lihan käsittelylaitoksessa, ei välttämättä tunne tällaisia petoskysymyksiä ja on uusia alueita, joihin tarvitaan lisää osaamista viranomaisten keskuudessa. Kiitoksia. Sitten hän äh, halusi tietää mm, Hartmanilta, miten äh, Saksan äh, eläinlääketieteen järjestelmä toimii. Niin, puheenjohtaja olisi aika tyytyväinen järjestelmään Saksassa, mutta vaihtovuorovaikutus kollegoiden kanssa tai muiden maiden kanssa tapahtuu itse asiassa aika hyvin paremman koulutusjärjestelmän kautta. Kysymys kuuluu se, että mikä sitten tulevaisuudessa on virallisen lääkärien tehtävä. Tuleeko se tapahtumaan sääntöjen purkamista? 882 ei ole mitään tätä koskevia määräyksiä, mutta, mutta artiklat 15 on tällä osin aika epämääräinen ja delegoidussa säädöksissä todennäköisesti tapahtuu tällaista deregulointia, eli vähemmän tarkastuksia tulee olemaan välttämättömiä. Mitä tulee sitten vilaisten eläintarkastajien tehtävä lihan tutkimisessa 882 osalta siinä pieni kun ulottuvuus, pieni kysymys, kekä lihan tutkinta määritellään tässä, vaikka se kuuluisi suureen pakettiin, että tässä EFSA, elintarviketulaisuusvirasto, on selkeästi ottanut kolme asiaa erässä lausunnossaan – koska voidaan luopua tällaisista silmämääräistarkastuksessa, koska sillä ei voida nähdä välttämättä tautien aiheuttajia. Ja sitten täytyy seurata paremmin tässä, mitä tapahtuu pääsy tuotantolaitoksiin, no, lihapääty kehittymään tuotantolaitoksiin, mutta tämä on siis näkö, havaintoon perustuvan valvonta, mutta tämä on kyllä otettu huomioon, tämä kommentti, mutta nämä muut asiat, niitä ei ole otettu huomioon, nyt, tässä ne tullaan säätelemään myöhemmin. Näistä nyt kysymyksen siitä, että mitkä tämä ratkaisu nyt oikein on, ei tämä paketti tällä tavalla voi toimia. Kysymys on ilmeisesti vain selvästi siitä, miten paljon tämä tutkinnukset maksavat, eikä suinkaan sitä pyritään ylläpitämään tiettyä tasoa. Kiitos seuraavaksi Borrello. No, minulle ei esitetty suorastaan, suoranaisia kysymyksiä, mutta käsittelisin lyhyesti vielä tätä mikroyritysten rahoituskysymystä. Italiassa olemme jättäneet pienet vähittäiskauppiaat maksun ulkopuolelle, mutta se, että usein sääntöjä jätetään noudattamatta tällä tasolla, 23 tapauksessa on merkittävä. Ja ne, jotka tällä hetkellä ovat maksujen ulkopuolella, mutta kuitenkin aiheuttavat eläinlääketieteellisiä tai terveysriskejä, niin kyllä heidänkin pitäisi tavallaan kantaa kortensa kekoon näissä maksuissa. Kiitos. Haluatko Barnes vielä lisätä jotakin? Yes, again, there ja niin, ei ollut kysymystä, joka olisi osoitettu erityisesti minulle, mutta yksi asia, jonka, jota haluaisin korostaa, on se, että, on, se, että varmistetaan se, että tuleva mitä tahansa uusia esityksiä tulos perustuu siihen, mikä tulos niistä tulisi syntymään. Ja nimenomaan tämä petospuoli tai eh, tietoinen, eh, tahallinen noudattamattomuus liittyy siihen, täytyy luoda uusi järjestelmä, jonka voidaan hoitaa tämä asia, mutta järjestelmässä on olemassa, meidän pitää vain itse asiassa Eh, panna toimeen se, mitä meillä on olemassa elintarviketurvallisuuden alueella. Pitää saada vaan myöskin järkevää toimintaa yhtä kautta teollisuuden jäsenvaltioiden kautta. Se ei pidä pyrkiä keksimään jotakin sellaista, mitä ei vaan rakentaa sellaista, mikä auttaa meitä, että voimme saumattomasti hyödyntää sitä välittömästi ja nopeasti tarvittaessa tulevaisuudessa. Herra Evans ei halua käyttää puheenvuoroa sitten kanalaisedustajalle esitettiin kysymys. Specifically. Ensimmäinen kysymys koski sitä, onko poikkeuksia annettu, poikkeuslupia annettu mikroyrityksille. Kyllä, poikkeuksia myönnetään vapautuksia, mutta tuli varsin selväksi tänä iltapäivänä se seikka, kuinka tärkeää mikroyrityksetkin ovat elintarviketervollisuudessa tämä on paljon huomattavampi rooli Euroopassa kuin Kanadassa, se on ihan selvää, joten minä ehdotankin oikeastaan sitä, että mentäisiin, vien kysymyksen takaisin Kanadaan ja pyydän sitten määritelmää, koska minä en ole nähnyt näin yksityiskohtaa kohtaista tasoa, tai en pysty tästä kertomaan, ehkä se on jossakin säännöissä, mutta palaan tähän asiaan myöhemmin ja sihteerin kautta välitän teille täsmällisesti tietoa, miten määritellään mikroyritykset sitten toinen kysymys, kuinka petoksista rangaistaan? No tietysti lainsäädännössä keskitytään ennen kaikkea turvallisuuteen tietysti, mutta paljon korostetaan myös petosten ehkäisyä ja se otetaan selvästikin varsin vakavissaan seuraamukset, niin kuin ne nyt laissa on kirjattu, jopa 5 miljoonaa dollaria voi olla rangaistus, ja sitten ne tulee tuomioihin, rangaistukset ovat 250 000 tai 500 000 riippuen tapauksen vakavuudesta, joten kyllä, niin kuin sanoin, nämä ovat lukuja, jotka löytyvät ihan lainsäädännöstäkin ja jos muita yksityiskohtaisia tietoja löydän, niin välitän sitten myöhemmin teille. Okay, ich denke, der Berichterstatter wird... Kiitos esittelijä. Varmasti vielä sitä jatkokysymyksiä tähän liittyen. Kiitän vielä kerran lämpimästi kaikkia esityksistä ja kysymyksistä. Ja nyt siirrymme toiseen paneeliimme. Pyydän anteeksi pitkästä odotuksesta. Seuraavaksi keskustelemme vaikutuksista tämän alan toiminnasta kuluttajien. Ja nyt vaihdamme puheenjohtajaa, herra Pirillo. Kiitoksia, varapuheenjohtaja Klaas. Kuten kuulimme, erityisesti Budelleen esityksestä Sanko pääosastosta asetusehdotus, jonka komissio on ehdottanut, tuo mukanaan uusia asioita, jotka vaikuttavat alan toimijoihin. Erityisesti uudistus koskee yleisosaa ja sitä, että pakollisia tarkastuksia ulotettaisiin kattamaan kaikki alat elintarvikealalla, että yhdennetään sääntöjä. Tässä halutaan käyttää riski pohjaista lähestymistapaa. Tämäkin on uusi asia verrattuna vuoteen ähm, asetuksen 882 vuodelta 2004. samoin se, että tarkastusten tulokset pitää julkaista. Nyt annan puheenvuoron Davide Calderonelle, joka on Klitravi-yhdistyksen jäsen Tämä liittyy lihatuotteiden jalostamiseen. Olkaa hyvä. Kiitoksia kaikille. Kiitos kovasti tästä mahdollisuudesta puhua täällä. On hienoa saada puhua täällä lihatellisuuden puolesta. Kuten puheenjohtaja sanoi, lihateollisuus on odottanut tätä uudistusta vuosien ajan näitä eläinlääkinnällisiä tarkastuksia on jo alalla tehty asetuksen 882 perusteella ja tätä näkökulmaa korostetaan myös uudessa asetusehdotuksessa. On tärkeää katsoa tässä myös muita tuotteita ja EUn ulkopuolisia alueita – ja kuten sanoin, lihaala on tottunut tarkastuksiin. Niitä on alalla tehty alusta lähtien. Liha tuotteessa usein ja eläinten osalta vaaditaan usein eläinlääkärin läsnäoloa, joten tarkastukset sinänsä eivät ole mikään ongelma. Mutta eräs merkittävä asia meidän näkökulmastamme, ja jota Borrelokin korosti, on kilpailu. Olemme yhtenäismarkkinoilla, käydään vapaata kauppaa hyödykkeillä tavaroilla eu EU:ssa ja toivomme, että kaikissa jäsenvaltioissa asiaa katsottaisiin tarkastuksen osalta ja niiden määrän ja maksujen osalta samalla tavalla. Kyllä meille sopii hyvin tämä riskipohjainen lähestymistapaa, mutta haluaisimme myös, että tällainen yritysten luokittelu tehtäisiin etukäteiskriteerein niin, että jäsenvaltiolle ei jätettäisi mahdollisuutta luokitella yrityksiin liittyvää riskiä ja siltä pohjalta soveltaa tarkastussääntöjä, kriteereitä ja maksuja. On selvää, ja toistan vielä, että alamme on tottunut maksamaan näitä maksuja, mutta tämä ei muuta sitä, että elintarviketurvallisuus, sen lisäksi, että se on merkittävä asia kansanterveyden kannalta, niin täytyy muistaa, että operaattoreilla on osa koko sektoria ja toimintaa, ja siksi valvonnan ja maksujen taakka pitäisi kantaa myös yleisemmällä tasolla verotuksen kautta. Ei ole oikein, että pelkästään alan toimijat joutuvat kantamaan kaikki tarkastuksista koituvat maksut. Usein kyllä tarkastuksista koituu yritykselle lisäarvoa. Esimerkiksi kun tuotteita viedään kolmansiin maihin. Tämä ei olisi mahdollista ilman tarkastuksia, mutta tämä auttaa myös lisäämään kuluttajan luottamusta teollisuustuotteisiin. Ja tähän tässä tarkastuksella on merkittävä osa, mutta tästä huolimatta maksujen pitäisi tulla katetuiksi osittain myös verotuksen kautta niin, että yrityksetkin kantaisivat toki oman osuutensa. Sitten tämä riskipohjainen lähestymistapa, se on meille hyvin tärkeää. Ja on tärkeää luokitella tarkastettavat yritykset. Ja se, mitä tässä asetusehdotuksessa on, niin haluaisimme hieman enemmän siihen esimerkiksi liittyen yrityksen toiminnan määrään tai sääntöjen noudattamatta jättämisen määrään. Eli pidettäisiin tällaista rekisteriä yrityksistä. Pitäisi myös katsoa elintarviketurvallisuuteen liittyviä esitulevia riskejä. Esimerkiksi näinä päivinä parlamentissakin on keskusteltu sianlihan uudenlaisista tarkastuksista. Parlamenttikin on tästä hiljattain äänestänyt. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten riskiarvio uusissa riskeissä on johtanut siihen, että komissio aivan oikein on muuttanut lähestymistapaa niin, että tässä katsotaan asioita tieteelliseltä pohjalta. Eli jos riskejä ei havaita, tarvitaan parempia menetelmiä. Eli tarvitaan kohdennettuja tarkastuksia, jotka kattavat tietyt riskit. Ja Eräs hyvin tärkeä asia asetuksessa koskee avoimuutta. Yrityksille tämä ei ole ongelma. Meillä ei ole ongelma julkaista meistä tehtyjen tarkastusten tuloksia. Tiedätte, että lainsäädännössä on Euroopassa ollut jo usean vuoden ajan kirjattuna yrityksen vastuu elintarviketurvallisuudessa, mutta tästä siis päävastuu kaatuu meille, mutta on tärkeää, että julkaistuja tietoja siis avoimuuden nimissä käytetään oikein. Ongelmia ei ole tarkoitus peitellä, mutta tietoja on käytettävä oikealla tavalla. Keskustelussa virallisia tarkastuksia käsitellään usein sellaisena, että niiden avulla pyritään havaitsemaan petoksia. Tämä on aivan oikein, mutta jotkut sääntöjen noudattamatta jättämiset yrityksissä ovat sellaisia, että yritykset eivät ole niitä tietoisesti tai halu, siis tieten tahtojen aiheuttaneet. Tuotantoprosessit, joita valvotaan tieteelliseltä pohjalta, niitä voidaan tietysti parantaa ja tarkastajan toimet, jos ne ovat tehokkaita, ne auttavat myös yritystä. Voi olla kuitenkin vähempiarvoisia noudattamatta jättämisiä, joita ei välttämättä julkaistaisi. Tietynlainen kielteinen julkisuus kuitenkin voisi olla joillekin yrityksille äärimmäisen merkittävä asia. Se vaikuttaa taloudellisesti. Tämä ei ole pelkästään avoimuuskysymys, vaan sellainen kysymys, jossa pitää ottaa kaupallinen puoli huomioon. Ja kuten aikaisemmin sanoin, petos pitää määritellä selvästi, koska petos on eri asia usein kuin tiettyjen sääntöjen noudattamatta jättäminen. Tässä asetuksessa puhutaan kahdenlaisesta kriteeristä rahoituksen suhteen. Tässä katsotaan ensinnäkin tarkastuspalvelun tosiasiallisista kustannuksista ja toisaalta maksusta, joita yritykselle koituu tarkastuksista huolimatta tai ilman niitä. Kummassakin tapauksessa haluaisimme, että olisi olemassa mahdollisuus Ei niinkään että se, että tarkastusten määrä olisi matalampi, sitä emme pelkää, vaan että voisi olla mahdollisuus maksaa matalampi maksu, mikäli yritys on toiminut äärimmäisen hyvin. Jos tarkastuksia on usein, tulokset ovat aina hyviä, niin pitäisi olla mahdollisuus myös sille, että maksujen tasoa yrityksen osalta alennettaisiin. Tämä on siis hyvin tärkeä näkökulma. Ja sitten vielä liittyen yritysten vastuuseen, josta aikaisemmin puhuin, on tärkeää, että yritysten harjoittama oma tarkastus otetaan myös huomioon. Myös sellaiset tarkastukset, jotka eivät liity pelkästään rahoitukseen, on siis eläinlääketieteellisiä kaupallisia tarkastuksia, ja yritysten on tehtävä erilaisia analyysejä ja merkittäviä tarkastuksia. Eli miksi tässä ei tehtäisiin siis päällekkäisiä elintarviketurvan liittyviä tarkastuksia. Ja sama pätee myös tarkastusten maksujen vähentämiseen. Lihateollisuus ja puoli pyytää että kuten teurastamisen osalta jo osittain on, muissakin tarkastuksissa tarkastuksen pitäisi pystyä tekemään henkilö, jolla on siihen lupa, joka ei välttämättä olisi eläinlääkäri, jonka palkkataso on taas korkeampi. Kiitoksia Calderone. Nyt kuulimme lihaa jalostusteollisuuden puolta. Ja seuraavaksi yhtä tärkeä ala, siemenala. Eurooppa on maailmanlaajuisesti suurin siementen tuottaja. Valtavat määrät investointeja ja kehitystä ohjataan siihen, että jatkuvasti voidaan parantaa viljelmitasoa, hedelmä- ja vihannestuotteita, joita me kaikki syömme. Nyt Puheenvuoron saa Massimo Viloni, se järjestön edustaja. Hän puhuu nyt siis siemenalasta. Kiitoksia. Haluan tuoda kiitoksen siemenalalta siitä, että saan puhua täällä teille ja saan puhua siitä, millä tavalla siementeollisuus voi vaikuttaa elintarvikealaan kaiken kaikkiaan. Puhun European Seed Associationin nimissä. Haluan tuoda teille myös konkreettisia esimerkkejä ja puhua oman yrityksemme, italialaisyrityksen toiminnasta. Olemme PK-yritys ja voimme puhua siitä, miten tarkastukset vaikuttavat käytännön läheisesti. Esityksessäni pyrin antamaan vastauksen siihen, mitä siemenala on, minkälainen se on EU-ssa. Yrityksiä on mukana 7000, niistä yli 70 prosenttia on mikroyrityksiä. Ja kokonaismarkkina-arvo on 7 miljardia euroa vuodessa. Työntekijöitä alalla on noin 50 000 ja heistä neljäsosa toimii tutkimuksessa ja kehityksessä. Noin 20 prosenttia yritysten tuotosta ohjataan tutkimukseen. Tämä on hyvin tärkeää ja tämän ansiosta EUsta, EUsta on tullut maailmanlaajuisesti ensisijainen toimija siemen alalla. Käyn läpi nopeasti näitä siemenen hyötyä jotta saadaan kilo. Siemeniä täytyy käyttää 500 kilo maissia. Tomaattiin taas 309 miljoonaa kiloa. Joten siemenet, niiden kokonaisarvo on hyvin laaja. Ja jos asia hallinnoidaan huonosti, ongelmat ja tuholaisongelmat ja laatuongelmat voivat todella kasvaa nopeasti. Jos katson nyt sitten tätä järjestöä, jota johdan, kyseessä on järjestö, joka toimii Pohjois-Italiassa riisin siemenen osalta. Tässä on noin 1500 000 hehtaaria Piemontessa ja muilla Italian alueilla, Pohjois-Italiassa. Meillä on tutkimuskeskus ja kolme valinta tuotantolaitosta, jossa tutkitaan kaikkialta Euroopasta tulleita siemeniä ja Teemme esimerkiksi sertifiointi ja pakkaus ja markkinointityötä koko Välimeren alueella. Meidän liikevaihtomme on 9 miljoonaa euroa, eli tämä ei ole mikään mikroyritys. Työntekijöitä on 12, eli hiukan enemmän kuin mikroyrityksessä. PK yrityksenä siemen alalla pyrimme laatutuotantoon kaikessa tuotannossa. Viittaan tässä esimerkiksi risoton tuotantoon Italiassa ja paejan ja muiden alkuperämerkintä tuotteiden tuotantoon. Mitä tulee valvonta, valvonnan historiaan siemenalalla. Ala on aina ollut valvonnan alla. Siihen on kohdistunut sääntöjä jo yli 40 vuoden ajan ja valvonnan ja tarkastusten kautta on pyritty siihen, että meillä olisi todella terveellisiä, laadukkaita, tunnistettavia tuotteita käytössämme. Kun puhumme tarkastuksista, mitä tarkoitamme? Siementen osalta tarkastuksia tehdään kentällä tai pellolla, jolla viljelijä viljelee. Katsotaan, mistä lajikkeista on kyse ja tarkastetaan, tarkastetaan pellolla jo se, että tauteja ei ole siis jo ennen sadonkorjuuta. Ennen äh, siementen kulutusta, ne varastoidaan ja otetaan näytteitä. Ja tässäkin tapauksessa tarkastetaan erityisesti se, että mitään patogeneja, tauteja eikä hyönteisiä ole siemenissä. Sen jälkeen tehdään pakkaamisen jälkeinen tarkastus ennen kuin tuotteet päätyvät markkinoille. Ja näiden kolme, siis pitää läpäistä kaikki kolme tarkastusta, jotta tuote voi, voidaan ö, ähm, saattaa kaupan. Muuten se ei ole mahdollista. Myös äh, jäljitettävyyden alusta lähtien täytyy olla täydellistä. Ja viljelijät, jotka kylvävät siemeniä, Heidät pitää pystyä jäljittämään, jotta voidaan varmistaa tuotteen alkuperäisestä ja terveellisyydestä. Tarkastusten osalta maksamme noin 450 000 euroa vuositasolla. Tämä vastaa 5 prosenttia liikevaihdostamme. Mitkä ovat virallisten tarkastusten päätavoitteet? Meistä tarkastukset ovat hyödyllisiä, koska näin kaikki alan toimijat asetetaan samalle tasolle. Kaikki ovat yhdenvertaisia. Tämä on yksi tavoite. Ja toiseksi näin suojellaan kuluttajaa, joka voi olla varma siitä, että tuote on identifioitu oikealla tavalla. Tiedetään viljelijä ja hänet on identifioitu todella alkuvaiheesta lähtien. Ja kolmanneksi, kun siemenet on tarkastettu, pystytään estämään joidenkin tautien leviäminen – useat ovat karanteenitauteja, niitä ei saa siemenissä olla. Ja jos tarkastuksia ei tehtäisi alusta pitäen, ei pystyttäisi ehkäisemään tautien leviämistä. Entä sitten tulevaisuus? Lainsäädännön lisää yhdentäminen ja FV on alaisten tarkastusten integrointi. Minun kaltaisteni pk-yritysten osalta kaikki tämä on hyvin tärkeää, koska jos haluaa pitää kaupan tuotteita kaikkialla Euroopassa, on tärkeää, että toimintaolosuhteet ovat yhtäläiset. Tästä näette tästä kalvosta riisin viennin ympäri Eurooppaa. Tässä 1,5 miljoonaa on liikevaihto, eli 16 prosenttia koko liikevaihdosta. Ja viemme myös EUn ulkopuolelle 0,4 miljoonan arvon, euron arvosta. Tarvitsemme yksinkertaistamista ja sitä, että työstämme ei koidu liiallisia kustannuksia. Uskon, että tämä voidaan tehdä niin, että delegoidaan jo, joitakin äh, toimista muille tahoille siemen alalla. Alalla on jo kyvykästä henkilökuntaa ja oikeanlaisia laboratorioita, ja virallisen toiminnan rinnalla tapahtuu muutakin valvontaa. Ja tätä tehdään jo aivan alkuvaiheessa. Tarkastetaan, onko siemen käyttökelpoinen vai ei. Eli henkilöstöä on jo ja olisi aika helppoa siirtää virallisia toimia niin, että voitaisiin taata kuitenkin toimien laatu ja tarkastus. Tämä kaikki on hyvin tärkeää pk-yrityksille, jotta ne voivat näin saada sertifioinnit laatutuotteista käyttämättä liikaa varoja tähän. PK-yrityksille siemen alalla siis niitä on 70 prosenttia kaikista, ja jos 70 prosenttia yrityksistä jätetäisiin maksujen ulkopuolelle, taakka muiden osalta kasvaisi. Sitten vielä tämä jäljitettävyys. Alalla on tehtävä tähän liittyvää analyysiä, jotta meillä olisi minimistandardit, joita kaikkien yritysten tulisi noudattaa. Riisi on hyvä esimerkki. Italiassa on velvoite siitä, että riisi on paketoitava niin, että pakettiin merkitään riisilajike ja virallisen tarkastuksen avulla tämä on mahdollista. Nyt sitten johtopäätökset. European Seed Association haluaa pitää kiinni tiiviistä, vakaasta valvontajärjestelmästä, joka toimii kaikissa EUn jäsenvaltioissa tasapuolisin säännöin niin, että voidaan myös yksinkertaistaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Ja tämän pitäisi todella näkyä koko ketjussa, joka lähtee liikkeelle siestä. Kiitoksia. Nyt kuulimme valvonnasta alalla ja kuulimme myös, että siemenillä on korkea lisäarvo. Ne ovat hyvin tärkeässä asemassa. Seuraavaksi kuulemme Lyk Petersiä, joka johtaa Kopa Kogega ryhmää ja kasvinsuojeluasioita. Hän puhuu vaikutuksista mikroyrityksiin. Hän voi varmasti puhua rahoituksesta ja virallisista tarkastuksista mikroyritysten näkökulmasta. Thank you, Mr. Chairman. I'm happy. puheenjohtaja, olen iloinen, että kutsuitte Kopa Kogekan, joka edustaa eurooppalaisia viljelijöitä ja Euroopan maanviljelysosuuskuntia. Kuten tiedätte, monet jäsenistämme ovat pk-yrityksiä ja riippuvaisia näistä rahoitustarkastuksista ja seuraamuksista niille. Ensinnäkin järjestämme edustamme haluaisin onnitella komissiota virallisesta ehdotuksestaan ja sen sisällöstä. Tässä puhutaan virallisten tarkastusten tehokkuudesta. Se kuuluu todellakin myös viljelijöille ja osuuskunnille. Tässä tuetaan meidän päivittäistä sitoumustamme antaa kuluttajille Euroopassa terveellistä, hyvää ruokaa eurooppalaiset viljelijät ja osuuskunnat on alistettu yhä suuremmalle kilpailulle, ei vain EUn sisällä, vaan myös kolmansien maiden toimijoiden kanssa kilpailemme, jotta voisimme täyttää varsin tiukat ja korkeat tuotantostandardit. Oikeudenmukainen kilpailu tietysti auttaa toimimaan paremmin ja toimimaan innovatiivisesti, jotta täyttää tulevaisuuden haasteet, kuten elintarviketurvallisuuden ympäristövaatimukset, ilmastovaatimukset ja uudet nousevat riskit. Kuitenkin kilpailu toimii hyvin silloin, kun se tapahtuu ympäristössä, jossa on tästä mahdollisuudet kaikille toimijoille mukaan lukien kolmannet maat. On kilpailuulottuvuus, joka ylittää sisämarkkinat ja me pahoittelemme viljelijänä sitä, että tämänhetkinen uudistus ei heijastele ollenkaan tätä aspektia. Jotkut pääkumppaneistamme vieläkin hyötyvät julkisesti rahoitetusta virallisesta tarkastuksesta. Tämän lisäksi usein on niin, että eurooppalaiset toimijat joutuvat maksamaan lisää virallisista tarkastuksista, jota kolmannet maat määräävät silloin, kun vievät omille markkinoille. Joten meidän pitää maksaa kaksi kertaa. Maksamme kerran tuotantomaassa tai äh, EU-ssa ja sitten meidän täytyy maksaa vielä toinen kerta tarkastuksesta kohdemaassa. Uskomme, että jos pitää maksaa äh, näistä maksu asetetaan yksityiselle toimijalle riippumatta niiden ulottuvuudesta, koosta. Sinällään se on jo haitallista, kun ajatellaan niiden kilpailukykyä. Viralliset tarkastukset täytyy nähdä osana julkista palvelua, jota me rahoitamme jo nyt verotuksen kautta. Tästä syystä me hylkäämme lakisääteisen maksujärjestelmän, jossa kerätään näitä maksuja toimijoilta riippumatta niiden koosta. Tässä ei ole vielä mainittukaan sitä, mutta monet näistä, monet sairaudet ja monet erityisesti kasvinsuojelukysymykset ja myös eläinten liittyvät sairaudet tu- tulevat turismin mukana. Tätä ei ole vielä mainittu tässä keskustelussa, mutta miten he osallistuvat sitten näihin tarkastuksiin ja maksuihin. Me uskomme, että kun vapautetaan mikroyritykset näistä maksuista, on todellakin aspekti, joka meidän pitää jatkossakin säilyttää, vaikkakin tämä pitäisi ulottaa koskemaan kaikkia toimijoita EU:ssa riippumatta niiden koosta. PK-yritykset ovat Euroopan talouden ydintä. Niiden poikkeuslupa varmasti on linjassa komission Eurooppa 2020 strategian kanssa ja tähän liittyvän politiikkaan, kun pyritään vähentämään sääntelytaakkaa pk yrityksille niiden pitää pystyä parantamaan vain kilpailukykyään. Eurostat-lukujen mukaan mikroyritysten osuus on suhteellisen alhainen, kun ajatellaan kokonaisliikevaihtoa kaikkein tärkeimmillä sektorilla, joita nämä tarkastukset koskevat. Keskimäärin koko EU-ssa pk-yritykset ovat vastuussa vain 5 prosentista kokonaisliikevaihtoa näillä sektoreilla. Olen samaa mieltä, että monet pk ovat mukana, mutta jos tarkastellaan liikevaihtoa, vain 5 prosenttia on ja Tämä koskee 90 prosenttia pk-yrityksistä. Tämän lisäksi, kun ajatellaan epätasa painoa, ketjussa, joka ei toimi kovinkaan hyvin, niin näin viljelijät eivät pysty kantamaan näitä lisämaksuja jo nyt. Panoskustannukset nousevat ja voittomarginaali tai kate vähenee ja me kyllä pelkäämme sitä, että tarkastusmaksut tuo, tuottajapuolella asetetaan viljelijöille, mutta he eivät pysty saamaan näitä hintoja sitten hintoihin. Meidän pitää val- valvoa, että äh, ne kantavat kustannuksia näistä poikkeusluvista, jotka, jotka eivät ole saaneet mitään poikkeuslupia vieläkin. Viranomaisten pitää kantaa vastuunsa näissä kysymyksissä. Tätä me haluamme edelleenkin Ikävä kyllä, ei ole mitään kannustimia käytössä eikä kunnollisia vaatimuksia, vaatimuksia virallisille toimivalle viranomaisille tehdä näitä tarkastuksia kaikkein tehokkaimmalla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että todellisessa maailmassa maksu aina tuupataan tuottajille. Tätä ei voida hyväksyä. On totta, että velvoite tarjota terveellistä, turvallista ruokaa kuuluu alalle. Me olemme tästä täysin samaa mieltä, mutta mikä ihan ole totta, että elintarviketoimijoiden pitää yksin kantaa kustannus näistä virallisista kustannuksista näistä virallisista valvonnoista tarkastuksista. Pelkäämme kovasti sitä, että jos kaikki pienet pk-yritykset, niitähän on paljon, niin kuin tänäänkin on puhuttu, jos olisi tällainen verokeruujärjestelmä, niin silloin loppuisi rahat, kun pitäisi hoitaa tätä verojärjestelmää ja pyörittää sitä. Sitten muutamia konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä tällä hetkellä maatilalla tapahtuu. Viljelijät jo nyt on alistettu yhä suurem, suuremmalle määrälle tarkastuksia koko vuoden aikana. Niihin menee aikaa ja resursseja. Me uskomme, että silloin kun mahdollista, tällaiset tarkastukset pitäisi koota tavallaan yhteen ja varmistaa, että tuloksia saadaan tehokkaasti. Viljelijät ja osuuskunnat usein ovat mukana vapaaehtoisessa laatujärjestelmissä, jossa varmistetaan se, että täytetään EU-standardit ja joskus mennään jopa pidemmällekin. Tällaiset järjestelmät ta- tarkastetaan riippumattomien kolmansien osapuolten toimesta, jotka on, ovat akkreditoituja. Ne tarkastavat juridisia vaatimuksia ja tarkastavat näitä juridisia vaatimuksia jo nyt ja menevät pidemmällekin mitä sitten tuossa elämässä tapahtuu, on, että heti seuraavana päivänä saattaa tulla vastuullinen viranomainen vierailulle meidän kustannuksellamme me, ja valvoo sitten ihan, tarkastaa ihan samaa toimintaa kuin jo aikaisemmin oli tehty. Pitäisi tulla selväksi kaikille, että integraatio yksityisten tarkastusten ja virallisten tarkastusten välillä pitäisi olla mahdollista. Ja myös tässäkin asiassa voitaisiin säästää, säästää paljon rahaa, jos tehtäisiin tehokkaammin yhteistyötä ja koordinoidummin, ei vain vastuuviranomaisten kanssa, vaan myös virallisten akkreditoitujen tarkastustahojen kanssa. Vielä lopuksi olemme tyytyväisiä tästä avoimuudesta ja harmonisaatiosta mukaan lukien, tämä koskee sekä viranomaisia että toimijoita. Me haluamme, että sisämarkkinat toimivat hyvin ja että varmistetaan tehokkuus ja tämä käsite jaetaan, käsitys jaetaan koko EU:ssa. Ja lopuksi meidän pitää varmistaa, että tässä on sellaisia sääntöjä, jotka tukevat eurooppalaisten viljelijöiden kilpailukykyä ja osakuntien kilpailukykyä mukaan lukien se, että käytetään älykkäämmin olemassa olevia resursseja hyväksi, silti pyrkien takamaan korkean tasoinen tuotanto. Ja eurooppalaisina viljelijöinä ja osuuskuntina. Me tarvitsemme tässä Euroopan parlamenttia, komissiota ja neuvostoa, jotta voidaan todellakin korostaa tätä puolta, kun, kun tarkastetaan virallista tarkastusjärjestelmää. Kiitoksia. Grazie. Gra- Kiitoksia. Peters. Te pohditte hyvin mielenkiintoisia asioita, joita parlamentissa tullaan kyllä vielä käsittelemään. Nyt annan puheenvuoron Ruth Velle, joka edustaa Euroopan kuluttajaliittoa. Olkaa hyvä. Uh, kiitos ja vielä kerran kiitos siitä, että valiokunta on kutsunut meidät tänne tämän esittelemään jotakin avainkysymyksiä kuluttajien kannalta. Monet asiat, kun katson te Langen äh, mietintöluonnosta, joka käsitteli elintarvikepetoksia, siinä oli monia asioita mukana, mutta, mutta monia asioita, jotka myöskin liittyvät tähän, tähän viralliseen valvontaan, virallisiin tarkastuksiin, haluan tarttua näihin kysymyksiin nyt pikaisesti tässä. Ensinnäkin tässä palataan takaisin ensimmäiseen kysymykseen. Kun me puhumme siitä, että luodaan ja ylläpidetään kuluttajien luottamusta, me olemme kuulleet monilla alueilla olevan eh, olisi tapahtumista, jossa eh, kuluttajien luottamus on ollut koetuksella viime aikoina. Jos me katsomme, että kuluttajat voivat luottaa siihen, että säännöksiä pannaan toimeen, on olennaista, että toimivaltaiset viranomaiset toimivat riippumattomasti ja että mitkä muut tahansa tahot, joille tehtäviä delegoidaan, ovat myöskin riippumattomia. On ratkaisevan tärkeää, että meillä on säännöllisiä auditointeja, joita voidaan varmistaa, että asioita ja sääntöjä sovelletaan asianmukaisesti. Mutta ei ole kuitenkaan tärkeää pelkästään se, kuka tekee tarkastukset, vaan se, mitä pitäisi kattaa niille ja kenet niillä pitäisi kattaa. Jälleen kerran on selvää, miksi hevosen lihakriisi nousee jatkuvasti esille, mutta se on kuitenkin äskettäisin suuri skandaali Euroopassa. Se jälleen kerran korostaa tarvetta varmistaa, että kaikki välikädet rekisteröidään ja että niihin liittyy tiettyjä oikeudellisia vaatimuksia. Tämä skandaali jälleen kerran korosti sitä, miten suuri ja mutkikas ruoantoimitusketju on, ja on todellakin varmistettava, että kaikki osatekijät ovat sellaisia, että niitä koskettavat oikeudelliset vaatimukset. Totta kai me olemme yhtä mieltä siitä, että resursseja pitäisi käyttää koskettaa nimenomaan niitä, no, niitä osataan nimenomaan sellaisten yritysten toimintavalvontaa, jotka ovat suurimpia riskilähteitä, mutta toisaalta riskeihin pitäisi ottaa myöskin äh, taloudellisen merkityksen, jota kuluttaja aiheutuu, ja se, että on johdettu harhaan kuluttajia ja on aiheutunut haittaa terveydelle. Viime kriis, äskettäisen kriisin yhteydessä on käynyt selväksi, että on varmistettava, että elintarvikke vastaa laadultaan sitä, mitä kuluttajat odottavat, sen lisäksi, että noudatetaan elintarviketurvallisuusmääräyksiä. Jälleen kerran äskeiset skandaalit, jos näin voidaan sanoa, ovat osoittaneet sitä, miten tärkeää on, että on läheistä koordinointia tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Ja tietysti on olennaisen tärkeää, että on olemassa tehokasta tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden kesken, kuten Iso-Britannian edustaja mainitsi. Tarvitaan tehokasta järjestelmää, joka mahdollistaa sitä tietoa voidaan vaihtaa nopeasti jäsenvaltioiden kesken, mutta totta kai tätä on tietysti myöskin pyritty edistämään komission esityksessä. Se, että nopeasti voidaan levittää tietoa mahdollisista uhkista, voi kenties saada asiat tukartetuksi heti alkuunsa. Ja se voi auttaa mahdollisen saastumisen määrittämisessä ja mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät mutkikaisiin maailmanlaajuisiin elintarvikeketjuihin. On tärkeää, että meillä on tällainen tiedotusväline jäsenvaltioiden kesken, ketjuväli jäsenvaltioiden kesken, mutta on kuitenkin sekä kun on määritelty uhka, mutta on tärkeää, että yleisö ja kuluttajia myös tiedotetaan asiassa mahdollisimman pikaisesti niin, että voidaan ryhtyä toimiin. Minusta jokainen puhuja tänään on puhunut rahoituksesta, virallisten tarkastusten rahoituksesta, ja se tulee olemaan keskeinen kysymys keskustelussanne teidän piirissänne tulevina kuukausina. olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että on tärkeää, että on olemassa riittäviä resursseja eh, tämän lain, lainsäädännön voimaan panemiselle. Ja komission eh, että aikoo laajentaa maksujen keräämistä yhä suurimmalta osalta yrityksiä. Tämä mitä me tuemme. Pitää kuitenkin katsoa eh, avoimuutta silloin, kun arvioidaan maksuja, miten niitä kerätään. Ja on erityisen tärkeää, että tämä on mahdollisimman avointa, jotta voidaan varmistaa se, että toimivaltaiset viranomaiset ja ovat riippumattomia riippumattomia tai kyseenalaiseta tai, tai ainakaan edes näyttäisi siltä, että se kyseenalaistuisi. Me katsomme tätä myös siltä kannalta, että maksuilla voidaan käyttää houkuttimina teollisuudelle toimia paremmin. Kuten täällä mainittiin, olisi tällainen bonus-malusjärjestelmä, eli ne, jotka toistuvasti osoittautuvat hyviksi lain noudattajiksi, voisivat hyötyä alennuksista maksuissa, ja sen sijaan kenties ne, että voitaisiin toimia niinkin, että jos jatkuvasti rikkoo määräyksiä, niin maksut nousevat. Yksi asia, joka on sellainen, joka on noussut myöskin esille tänään, on poikkeukset, jotka koskevat mikroyrityksiä. Olemme puhuneet eh, riskipohjaisesta lähestymintavasta, mitä tulee tarkistuksiin, tarkastuksiin itseensä, mutta me tiedämme, että eh, mikroyritykset pitäisi ottaa huomioon, koska niiden yritystoiminnassa voi olla riskejä, joten oikeastaan ymmärrän, miksi olla riskipohjainen eh, lähestymistapa silloin, kun tapahtuu tarkastuksia, mutta kuitenkaan sitten, kun maksuja lasketaan, ehkä ympäristövaliokunta voisi pohtia tätä asiaa ja keskustella tästä. Tietysti palaamme sitten tähän eh, ennalta ilmoittamattomiin tarkastuksiin, että tämä on ehdottoman välttämätöntä. Ennakkovaroitus pitäisi antaa vain poikkeusolosuhteissa. Komission ehdotuksessa tällä hetkellä jää laajalti liikunvaraa sin osalta, missä olosuhteissa pitää ilmoittaa ennakolta tarkastukset. Meille on niin, että jos ennalta ilmoitetaan tarkastuksista vaikka parikin tuntia aiemmin, silloin saattaa olla niin, että tutkiva virkamies ei saa todellista kuvaa normaalista yritystoiminnasta, joten on hyvin sel- tärkeää, että on selvitykset siitä, mitä ovat poikkeukselliset olosuhteet jotka johtavat siihen, että ennalta ilmoitetaan tarkastuksesta. Sitten seuraamukset ovat olleet myöskin sillä lukuisissa yhteyksissä. Herra komission sen Borg mainitsi itsekin usein otteeseen, että rikoksen ei tulisi kannattaa, olemme tietysti kaikki yhtä mieltä. On tarvetta eh, tiukoille seuraamuksille, mikä johtaisi siihen, olisi todellakin hyvä syy olla tot, noudattamatta sellaisia toimia, jotka ovat harhaanjohtavia tai jotka ovat petoksellisia, mutta pitää katsoa sitten myöskin sitä, että miten nämä käytännössä toimivat, nämä seuraamukset. Ja tässä me haluaisimme tutkia sitä, että voitaisiin katsoa, miten komissio voisi luoda ohjeet jäsenvaltioille, koska jäsenvaltiosta toisen, kuten voineet kuulla, lakia kenties sovelletaan hiukan eri tavoin ja pannaan toimin hiukan eri tavoin, joten jos on olemassa suuntaviivat, silloin se helpottaisi jäsenvaltioita saamaan johdonmukaisen tavan soveltaa näitä seuraamuksia. Ja tietysti viimeinen asia on avoimuus. Se, että avoimesti raportoidaan siitä, miten noudatetaan lainsäädäntöä. Kaikki muu, mikä on list, listalla voidaan toteuttaa, mutta jos ei olla avoimia sen osalta, miten lakia noudatetaan, kuluttajat eivät saa sitä luottamusta, joka heillä pitäisi voida olla elintarvikeketjuun. Minä tuen sitä parlamentin edustajaa, joka mainitsi, että on olemassa tällaisia järjestelmiä, miksi yhdessä Britanniassa on tällainen varoitusjärjestelmä, ja Tanskassakin ja näissä muissa maissa puhutaan siitä, että taisin käyttöön samanlainen luokittelujärjestelmä, ja on kolmansia maita, joissa on samanlaisia järjestelmiä, ja nämä kokemukset osoittaneet ovat johtaneet siihen, että on tapahtunut vähemmän ruokamyrkytystapauksia ja näissä jäsenvaltioissa. On tärkeää, että kuluttajat saavat tietoa siitä, millä, millä tasolla on sääntöjen ottaminen eri osissa elintarvikeketjua. Tämä hyödy, tästä olisi hyötyä kahdella tavalla. Toisaalla kultoista kuluttajille. Kuluttajat voivat tehdä valistuneen valinnan siitä, mistä haluaa ostaa, missä haluaa syödä ruokaa. Toinen hyöty olisi se, että se auttaisi edistämään sitä, että standardit nousevat korkeammiksi. Ja tällä olisi siis monen tasoisia hyötyjä. Jäsenvaltioiden tulisi meistä julkistaa valvonnan tulokset, mutta myös elintarvikealan yritysten tulisi olla velvollisia julkistamaan nämä ja myöskin antamaan tämä tieto kuluttajille, koska tämä auttaa kuluttajia tekemään valistuneen ratkaisun. Olette kuulleet kenties monista asioista, joita pohtia. Olemme valmiita harjoittamaan yhteistyötä teidän ne tulevina kuukausina niin, että voimme antaa rakentavan panoksemme. Valitettavasti minun täytyy lähteä täältä, en pysty osallistumaan keskusteluun, mutta jos teille jää kysymyksiä, älkää epäröikö ottaa yhteyttä. Kiitos. Prima di passare la parola alla... Ennen kuin annan puheenvuoron puheenjohtaja Klassille, halusin kiittää tässä Viiliä sitä, että hän toi esiin kuluttajan näkökulman. Luottamus liittyy valvontoihin sekä EU- että EUn ulkopuolelta tuleviin tuotteisiin. Kiitos esityksestänne. Nyt sitten puhetta johtaa Klaas keskustelua varten. Kiitos herra Pirillo nyt siis kiitollis, on hyvä se, että me ollaan myöskin saatu toiselta puolen pöytää hyviä vihjeitä ja monet asiat muuttuvat ymmärrettävämmiksi. on aina todellakin kuunnella kumpaakin osapuolta, vaikkakin olemme tietysti tavoitteiden osalta yhdessä menossa samaan suuntaan. Haluaisin kysyä, onko varjoesittelyä tai kollegoilla haluaa esittää kysymyksiä. Kollega Schnellhardt ja myöskin Linda McEvan, Horst, ole hyvä. Kiitos. Tämä oli hyvin mielenkiintoista ja haluaisin vielä tarttua yhteen asiaan, tähän yleisölle tiedottamiseen. Täällä puhuttiin paljon tästä asiasta ja kirjo oli sellainen, että toisaalta meni tuolla toisesta laista laitaan ajatellen viimeistä puheenvuoroa. Olisin kysynyt, miten keitä tämä viimeinen puhuja, keitä näkee kuluttajina liittoja vai yrit, yrityksiä tai laitoksia, tietyt yritykset rahoittavat. Saattaako ne muut hiukan ongelmiin? Ilmoittaako se julkisesti asioita, jotka perustuvat tiettyihin sääntöihin? Herra Calderone, tehän puhuitte siitä, että petoksen käsitteen ja virheen käsite pitäisi erottaa toisistaan. Näettekö niin että petos oli asia, joka pitäisi ottaa julkisesti esille, ja sitten tällainen virhe, sellainen, että sitä ei välttämättä vielä pitäisi ottaa julkista. Tämä on hiukan epäselvä kysymys, koska, koska minä en nyt sunkaan tai että yleisesti ei jotakainen yritys harjoittaa petosta. En minä sillä tavoin ajattele. Ja tästä syystä minusta yleinen tarkastusten tulosten julkistaminen on vaarallista, koska olen yhtä mieltä, se voi johtaa myöskin yrityksen aseman vaarantamiseen. Mutta missä kulkee raja? Missä on sallittua, että viranomainen tai tarkastaja julkistaa jotakin, mikä voi vaarantaa yrityksen, koska mikä tahansa julkistaminen voi vaarantaa yrityksen. Vahinko, että kuluttajaedustaja lähti pois. Tämä tanskalainen järjestelmä se on johtanut siihen, että ruokamyrkytykset ovat vähentyneet, tai eihän meillä Saksakaan ruokamyrkytyksiä ole, joten oikeastaan en näe tässä mitään yhteyttä, jos on tällainen ö, ö, nimeltä mainitseminen, name and shame, joten mutta haluaisin kuulla, mitä te ajattelette tästä, miten te toteatte, mitä te näette tämän, miten yrittäjät näkevät tällaisen järjestelmän käyttäen ottamisen. Siis tämä erottelupetos, kyllä, se voidaan julkistaa, muita edellytyksiä taas ei. Ja sitten valvonnat. Ja sitten, jos tapahtuu tarkastuksia, haluatteko, että saatte lisää tietoa valvovalta taholta siitä, mitä muutoksia voidaan tehdä? Vai harjoitatteko yhteistyössä harjoita yhteistyötä valvon viranomaisen kanssa ja viranomaisen teidän kanssanne vai, vai viedäänkö tämä, tapahtuuko valvonta erisellä alueella? Next is Linda Seuraavaksi Linda McEwen ja sitten Britta Raimas. Yeah, I just wanted to, um... Halusin vain ottaa esille pari asiaa ensinnäkin, mitä Ruth Fields sanoi, ja kysyin komissiolta, että se puhuisi selväksi, mitkä operaattorit kuuluvat tämän direktiivin alaisuuteen, ovatko, ne, ovatko liha-alan työntekijät mukana. Puhuttiin tässä työntekijöistä, en usko, että ne kuuluvat tähän lakiin, vai ovatko he mukana toimijoissa. Haluaisin selvennyksen. Sitten toinen kohta, me olemme puhuneet paljon – tuonneista ilmoittamattomista tarkastuksista, mutta varmastikin tarkastusten tiheys on tärkeää ymmärtääkseni. Aikaisemmin lihanpaloittelutehtaalla tehtiin paljon tarkastuksia. Jos joka viides voisi tehdä ilmoittamaton tarkastus, niin eipä se juuri paranna. Mistä oikein puhumme tässä yhteydessä? Kiitos, Brit Ja kun nyt tuottajat ovat tällä tavalla paikalla. Minua kiinnostaisi se, että jos tapahtuu virallisia tarkastuksia, olipa kysymys pienistä tai suurista yrityksistä, miten paljon se vaikuttaa tuotantoprosessiin, miten paljon siitä syntyy tällaisia välillisiä kustannuksia, koska se on asia, josta ei ole puhuttu. Minä itse olen maanviljelijä, ja, ja joka päivä minun täytyy pitää mielessäni kaikki lait, jotta voin niitä noudattaa, kun teen työtä. Ja sitten jos tapahtuu valvontaa tilalla, sinun tulee yksi henkilö, joka vastaa yhdestä ainoasta erityisestä asiasta. Muuta ei voida olettaakaan valvojalta, näyttää siltä. Ja tämä johtaa sitten siihen, että valvojien määrä tällä tavoin leviää. Jos me ajattelemme tehokasta valvontaa, meidän pitäisi myöskin ottaa tämä huomio, miten paljon syntyy välillisiä kustannuksia näille yrityksille silloin, kun on kysymys tällaisista toimista ja miten paljon tämä vaikuttaa toimintaan. Haluaisin myöskin tästä kuulla jotakin. Tämä kysymys nyt näyttää olevan hyvin tärkeä ja muita puheenvuoropyyntiä, mutta haluaisin yhtyä erääseen kysymykseen tässä. Mehän nyt puhumme täällä rahoituksesta, olemme koko ajan puhuneet tarkistus, tarkastusta rahoituksesta ja täällä on juuri sanottu, herra Borello se taisi olla, että täytyy tehdä ero sellaisten tarkastusten osalta, joilla on taloudellista merkitystä ja sitten sellaisen tarkastusvälit ovat muut. Mitkä, mikä valvonta on sellaista, että sillä on taloudellista menestystä? Jos kuuntelee herra Calderonea hänen kestyksensä, mitä tulee miksi lihajalustusyrityksiin? Mehän haluamme turvallisuutta. Kuluttajat ovat missä on sitten sellainen tarkastus, jolla on todellista menest- menestyksestä ja herra Vilone tulee sanoa, että hän puhuu näistä siementen tarkastamisesta ja totta kai nämä ovat siis siis sellaista, valvo- sellaista valvontaa, jolla on todellista menestystä. Jos voit sanoa, että on sertifioitua siemenviljaa, silloin olette hyvin äh, hyvässä asemassa markkinalla, ja jos teillä on oma ö, tarkistus, itsesertifiointi, minä kysyin ensin tietysti, mitä tämä oikeastaan voi olla, mutta sitten pystyn itse vastaamaan, että se oli vastaa, vasta, äh, nimittäin jos on esimerkiksi simiviljaa, joka on sertifioitu ja viedään markkinoille, silloin tämä menestys tarkastus on tietysti se, että, että asema markkinoilla on selvä, mutta jos ö, minun sivilleni on kelvotonta, siinä on tautien aiheuttajia, ja silloin se merkitsee sitä, että tätä äh, siemenviljaa ei pysty sitten myöhemmin enää myymäänkään. Eli on olemassa tiettyjä intressejä, äh, tietty taloudellinen intressi, joka liittyy siihen, että tapahtuu tarkastus, sitten ovat nämä omat tarkastukset. Haluaisin nyt tuollakin nyt äh, kuulla tästä erittelystä. Ja herra Peters, monet pienyritykset maataloudessa, todellakin niitä ovat, mm, niiden, niihin kohdistuvat monet yksittäiset tarkastukset, niin kuin Britta Reimers sanoi. Kysynkin vain, minähän olin esittelijänä, kun puhuttiin kasvinsuojeluaineiden kestävästä käyttämisestä. Totta kai on sertifikaatteja, joita vaaditaan, kestävyystodisteita, joita vaaditaan – on sen lisäksi myös monia tarkastuksia tapahtuu tiloilla. Sitten on myöskin näitä äh, kustannusten äh, noudattamistarkastuksia. Miten tämä tapahtuu koordinoinnosta? Britta Raimes näyttää siltä, että jokainen tarkastaja on vain vastuussa yhdestä osa-alueesta. Mutta katson komission suuntaan kai olisi mahdollista harjoittaa jonkinlaista koordinointia, että olisi tällainen kontrollikirja, jotta voitaisiin katsoa, minkälainen tarkastus on tapahtunut. Nämä ovat nyt ne kysymykset, jotka, jotka liittyvät siihen, miten voidaan saada koordinoinnin osalta hoidettua tätä asiaa hukan paremmin. Hostnellhat halusi vielä sanoa tähän jotakin ja sitten... Minun täytyy nyt todellakin osoittaa selvä kysymys komissiolle. Me puhumme siitä, että rahoitus olisi ongelma. Miten viranomainen voi selvittää, mitkä, kustannukset, mitkä maksut kattavat kustannukset, koska sehän merkitsee sitä, että jos sanotaan, että viranomainen sanoo, että jokin asia maksaa tuhat euroa, miten tämä pannaan toimeen? Mikä on tilanne muiden yritysten osalta? 500 euroa? Voidaanko todellakin jokaisen yksittäisen toiminnon osalta määritellä se, mikä, miten maksut kattavat kustannukset vai vaihteleeko se maittain, tai onko nyt niin, että pitää äh, saada tavallaan toisella äh, kerättyä nämä maksut niin, että äh, sellaiset tulot aikaan, että ne kattavat syntyneet kustannukset. Tässä meillä on pieni ongelma. Sie dürfen noch länger überlegen, oder die Voitte pohtia hiukan, miten päin komissiossa. Anna puheenvuoron ensin viime panelissa olleille. Eli sama järjestys, kuin aloitettiin. Calderon, olkaa hyvä. Grazie per queste interessanti domande. Kiitos näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Ensinnäkin tästä kysymyksestä virheen ja petoksen välillä. Meillä on olemassa nopean varoituksen järjestelmä, on syytä muistaa tämä. Ja tämä koskee elintarvikealan toimijoita ja viranomaisia, siis he saavat tiedon mahdollisista kulutukselle haitallisista tuotteista. Eli tätä kautta pyritään puuttumaan sekä tällaisiin tahattomiin virheisiin että petoksiin elintarvikkeiden osalta. Ja tätä voidaan käyttää tietysti järjestelmänä myös muihin kysymyksiin, jotka liittyvät muihin kuin turvallisuuskysymyksiin. Puhuimme hevosen lihaskandaalista. Tämä ei sinänsä ollut mikään elintarviketurvallisuutta uhkaava kysymys. Liha-alalla tehdään tarkkoja tarkastuksia esimerkiksi teurastuksen osalta. Liha ei voi pitää kaupan ilman tällaista terveyd- terveysleimaa. Ja jalostusteollisuuden kannalta valvonta on hyvin tarkkaa ja tiukkaa. Ja tässäkin tapauksessa on tällainen tunnistamisväline, eli sellaista elintarviketta, jota ei virallisesti ole tarkastettu, tai jos ei ilmoiteta, kuka tarkastuksen on tehnyt, ei voida pitää kaupan. Ja tarkastusten avoimuus sopii meille kyllä oikein hyvin. Meillä ei ole mitään ongelmaa tuoda esiin kaikkia näitä tarkastuksia. Niitä on paljon, niin ne voivat olla myös tehokkaita. Ja sitten äskeisessä esityksessä, niin en kommentoinut juurikaan tätä mikroyritysten poikkeusta ja meidän liittomme kuuluu pk- ja mikroyrityksiä, mutta tämä poikkeus ei ole ehkä oikein, koska ei voi olla niin, että jotkin joutuvat tarkastusten kohteeksi, mutta eivät joudu kuitenkaan kantamaan osaa saa maksuista. niin, että kaikki tarkastusmaksut koituisivat pelkästään harvojen suurempien toimijoiden kontolle. mielestäni tämänkaltainen toiminta ei ole perusteltua. Sitten vielä lopuksi tämä taloudellinen, taloudellinen puoli – Tämä kaikki valvonta koskee myös vientiä, tuontia kolmansia maita. Se on äärimmäisen tärkeässä asemassa. I would, uh, no, in, Italian. <laughs> Io, uh... Voisin puhua kahdesta asiasta. Valvontojen kustannuksista ja siemenalasta. Ensinnäkin kustannukset siemenvilja kysymyksessä. Kustannukset ovat usein aivan suhteettomia verrattuna tuotettuun siemenviljaan. On vain harvoja kiinteitä kustannuksia. Puhuin teille valvontaketjusta, joka liittyy näihin siemeniin, ja kustannukset lasketaan tonneissa. Ja siksi en halua, että mikroyrityksiä rangaistaisiin liikaa tai niitä jätettäisiin liiaksi tämän ulkopuolelle, vaan että kustannukset jaettaisiin tasapuolisesti eri yritysten välillä. Samoin kuin tarkastusten osalta tehdään. Mitä sitten tulee tarkastetun siemenviljan arvoon? meistä ei ole vielä riittävää tietoa tai tietoa ei käytetä tarkastuksiin liittyvää tietoa ei käytetä kylliksi hyväksi maatalouden alalla tai kuluttajien keskuudessa. Kuluttajille pitää olla tietoa siemenistä, joita on tarkastettu ja työstämme sitä, miten tätä tietoa voidaan ja kaikilla tavalla eri tahoille. tarkastetulla Semvilellä on oma identiteettinsä niin sanotusti myös muodossa kuluttajan lauttasella, mutta sen osalta voidaan olla myös varma, että se on terveellisempi tuote kuin sellainen, jota ei ole tarkastettu. Mutta työstämme asiaa edelleen ja haluamme, että on sääntöjä, joiden kautta tarkastustulostietoja todella välitetään eteenpäin oikealla tavalla – Tähän liittyy kustannuksia ja tästä pitäisi saada arvoa koko ketjulle, he, viljelijästä kuluttajalle saakka. Kiitoksia. Seuraavaksi Peters. First let me proceed on what said to the previous speaker. Niin, viittaan se, mitä aikaisemmin puhemies sanoin. On ihan ok tiedottaa kuluttajille näistä asioista, niistä asioista, jotka koskevat koskevat ostopäätöksiä, terveyttä ja niin edelleen. Mutta minun ensimmäinen kysymykseni onkin, kuka sitten informoi viljelijöitä? Tässä on kyse suuresta määrästä tietoa, lainsäädäntö kaikki puhuvat tarkastuksista tiloilla milloin tahansa, miten tahansa kukaan ei ole kuitenkaan puhunut siitä, siitä miten tätä tietoa välitetään ja kunnolliset ohjeistukset annetaan viljelijöille, miten tätä uutta lainsäädäntöä sovelletaan. Nyt sitten Rova Klaasin kysymykseen ympäristöehto ehtojen noudattamisesta. Ehkä tässä puhumme kahdesta eri asiasta. On tämä paketti yksityisen ja julkisen kumppanuuden paketista ja kestävästä käytöstä ja miten täytäntöön pannaan kaikkia tiloilla. Tämä koskee suoraan eh, loppujen lopuksi elintarviketurvallisuutta. Tämä lainsäädäntö ei koske vain tätä, vaan suurin osa koskee sitä, miten suojellaan eläimiä ja kasveja omalla tilalla, jotta varmistetaan se, että ne tai ne kasvit päätyvät sitten terveelliseen turvalliseen ruokaan. Tämä on yksi askel ennen kuin puhumme elintarviketurvallisuudesta PPPistä ja lainsäädännöstä, koska minun mielestäni nämä ovat kaksi omaa asiaa. Te, sitten Rova Klaas, te kysytte, miten yksi tarkastaja voi valvoa kaikkea. Voin vain toistaa kysymyksellä. Miten voi Ville tot, täytäntöönpana kaikkea? Jos hän pystyy tätä täytäntöönpanemaan, niin sinun, minun mielestäni pitäisi olla mahdollista myös kunnolla kouluttaa tarkastaja niin, että hän pystyy tätä valvomaan. Ihan niin yksinkertainen juttu tämä on. Sitten rouva Rainilta tuli kysymys epäsuorista kustannuksista. En nyt aio vastata luvuilla vain hiukan filosofisemmalta pohjalta. On to, ihan eri asia. riippuu siitä, mikälainen tarkastus on kyseessä. Jos puhutaan paperityö, paperilla tapahtuvasta tarkastuksesta, ei mitään ongelmaa, jos se suoritetaan muun, muuna kuin sadonkorjuaikana. Jos puhutaan vain prosessivalvonnasta, niin silloin se voidaan tehdä tietenkin sadonkorjuun aikana, koska ei sitä voida tarkastaa, jos se ei toimintaakaan harjoiteta. Joten tässä on iso ero. Suurin enimmäkseen, kun ajattelen tiloja, joita minä käsittelen, täällä on 2000 maatilaa, niin näen, että sama, samat asiat tapahtuvat samaan aikaan. Ja jos sitten tulee täytenä sadonkorjuaikana ja pyytää sitten asiaa, kirjoihin perustuvaa arviointia tai tarkastusta, niin viljelijä voi kyllä hiukkasen tästä hermostua. Ei hän ole mitään ongelmaa tämän tarkastuksen kanssa, hän on ongelmaa ajoituksen kanssa. On sitten ilmoitettu tai ilmoittamaton, joten pitäisi olla jonkinlaista empatiaa, jota ulkopuolinen tuntee viljelijää kohtaa näissä kysymyksissä. Nämä ovat kaksi eri asiaa siis. Sitten ajoitus vuoden aikana niin en tiedä, voidaanko tarkoituksena tehdä kasvua aikaan tai sadonkorjua aikaan. Mm. paitsi jotakin tässä ei ole mainittu. Todellisessa maailmassa on sellaisenkin asia kuin vaihtoehto kaksi tarkastus silloin, kun tarkastajat tarkastavat tarkastajia, jos haluaa olla todella tehokas. Ja olen varma, että komissio ja muut tietävätkin tämän belgialaisen systeemin kakkosjärjestelmä. Jos haluaa nopeasti ja tehokkaasti toimia, niin sitten on ajatella tätä vaihtoehtoista kaksi järjestelmää. No niin, taidan nyt lopettaa tähän. Kiitoksia. Ja, Dank. Es bleibt noch die offene Frage. Jää vielä avoin kysymys komissiolle kustannuksista ja äh, kustannusten kattavista maksuista. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin vastaisin Rovan McGavanille hevosen lihakriisin jälkeen olemme selventäneet tätä oikeudellista tilannetta jäsenvaltioissa, mitä tulee kaupan käyjiin, koska näimme tässä hevosen lihaskandaalissa sen, että oli kauppia ja välikäsiä, jotka olivat todellakin tässä mukana, on kahden keskisiä kaupankävijöitä, ne, jotka käyvät kauppaa tietokoneen ääressä kotona, silloin on varsin vaikea vierailla heidän luonaan. Sitten on näitä kaupankävijöitä, jotka, joilla on tällainen pakaste varasto, pakastontivarasto, ja vaikkakin kansalliset viranomaiset aina ovat pitäneet näitä pakas äh, pakasten varastointipaikkoja sellaisena paikkoina, joissa ei paljonkaan tapahdu, kunhan vaan... Äh, Toute l'année, euh, et là ça peut se... Lämpötilaa noudatetaan. Ei ole mitään suurta riskejä, jos lämpötila on oikealla tasolla 18 astetta vaikka äh, miinusta, mutta sitten jos on tällainen vakasten varaston, niin näissä varastoissa, no, jos siellä mm, seko, sekoitetaan lihaa ja uudellaan paketoidaan, se ei ole normaalia, se on kiellettyä. Ja näin ollen kaupankävijät, jos niillä on tällainen pakaste, varasto, ne pitäisi hyväksyä, jos heillä on vain tällainen toimivat tietokoneella kotona, heidät pitää vain rekisteröidä, mutta tarvitaan kuitenkin henkilökunta, että se heidän luonaan voidaan vierailla, erityisesti ne välittäjät, jotka toimivat tietokoneella, niin silloin on varsin vaikea heitäkään valvoa. Sitten herra Schnellhartille, miten lasketaan kustannukset? Kansallinen viranomainen tai paik- alueellinen viranomainen, koska Saksassa on jokainen omalaatuisensa tilanne, niin kuin Espanjassa ja Italiassakin, jotka ovat liittovaltioita, mutta siis viranomaisen pitää laskea kokonaisuudessaan kustannukset, mitä menee näihin tarkastustoimintaan. Tilat, autot, koulutus, laboratoriot, sitten pitää siirtää kaikki, suhteuttaa tämä palkkaan aikoihin – jotka liittyvät näihin tarkastusverkkoihin. Jos on pieni voileipäbaari, joka tarkastetaan puolessa tunnissa, niin eihän silloin maksa samaa summaa kuin joku yksikkö, jossa on 250 työntekijää ja jossa valmistetaan jauhelihaa. Tähän korkeampi riskikin. Kustannuksissa on ehdotettu suhteuttaa tämä aikaan, joka tähän menee, mutta otetaan huomioon kaikki maksut, mukaan lukien palkat. Ja siinä tämä ongelma onkin, koska tarkastajien palkat eivät suinkaan ole samoja Pohjois-Euroopassa tai Etelä-Euroopassa. Tämän takia me emme halunneet ehdottaa yhtenäistä maksua, esimerkiksi tuntitaksaa 50 euroa per tunti koko Euroopalle. Meille sanottiin, että antakaa meidän tämä hoitaa joustavuutta ja että voi sopeutua paikallisiin olosuhteisiin ja näin sitten tullaan tekemäänkin, mutta kaikki pitää kuitenkin ottaa huomioon. Ja haluaisin muistuttaa siitä, että järjestelmä, jota tässä ajattelemme poikkeuksena mikroyrityksen, ei ole kysymystä siitä, että suuret yritykset maksaisivat mikroyrityksistä. Mikroyritykset hoituvat valtion budjetista. Eivät suuret maksa vielä hiukan enempää, koska 90 prosenttia on näitä mikroyrityksiä, joita ei tarkasteta. Näin ei ole. Siis mikroyritysten tarkastukset ja kulut sataprosenttisesti maksetaan kunnan, valtion, alueen budjetista sillä ehdolla tietenkin, että noudatetaan niin sanottua valtion tukislainsäädäntöä ei niin saa olla, että annetaan jotain suosituksia mikroyrityksille tämän järjestelmän kautta, jossa valtio maksaa tai alue tai kunta. Sitten teille puheenjohtaja, teidän kysymyksenne valvonnan koordinointi vaikka tilalla, missä täällä on paljonkin puhuttu, jos herra Peters tähän viittasi, niin meidän ehdotuksemme tarkoituksena on toimia niin, että kansalliset viranomaiset to- koordinoivat toimintansa paremmin silloin, kun lähettävät eri tarkastajia, joiden vastuulla on eri aiheita tavallaan vuoden aikana. Tämä on tietenkin typerä ajatella niin, että joka viikko joku uusi henkilö saapuu valvomaan tai tiettyä aspektia kyseisen tilan tai yksikön toiminnassa. Näin ei tietenkään toimitakaan. Me haluamme, että kansalliset viranomaiset koordinoivat toimintaansa ja se on juuri uuden asetuksensa tarkoituksen, että koordinoivat, koordinoivat paremmin. Esimerkiksi tiloilla, niin kuin herra Peterson, olisi vain yksi tarkastus vuodessa. Ja haluaisin sanoa vielä tässä yhteydessä sen, että jo nyt, jo nyt viljelijät on alistettu suurelle määrälle tarkastuksia, joten ei tämä astu tuo mitään juurikaan uutta viljelylle, koska viljelijöiltä valvotaan jo ympäristövaatimusten noudattamisesta yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä ja tarkistetaan ennen kuin ne saavat tukia, että ne todellakin soveltavat kaikkia lainsäädäntöjä, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin, eläinsairauksien valvontaan, tuholaisaineisiin ja niin edelleen. Me, meistä tämä ei tule juurikaan lisäämään tätä. Mutta kuitenkin herra Peters, eh, niin viljelijöiden kohdalla, ehkä he tämän tietävät, niin heidän pitää tietysti noudat, pystyä noudattamaan kaikkia näitä sääntöjä eläinten hyvinvoinnista, niin näinhän he tekevät nyt jo. Kiitos puheenjohtaja. Vielen Dank. Kiitos. Kiitos myös tästä viimeisistä vastauksista. Haluan kiittää kuulemisesta. Olemme puhuneet monista kysymyksistä. Monet kysymykset ovat jääneet edelleenkin avoimiksi. On tullut myöskin uusia kysymyksiä. Haluan kiittää kollegoja, esittelijä ja myöskin Schnellhaat ja jotka ovat olleet myös puheenjohtajina tänään iltapäivällä. Kiitos myös kaikille asiantuntijoille. Haluan erityisesti kiittää eh, neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja, joka on seurannut tätä eh, täällä koko iltapäivän tulevina viikkoina ja kuukausina tulevina keskustelemaan asiasta edelleen. Ja kuten kollega Pirillo sanoi, pääsemme hyvään tulokseen. Mietintö on esillä marraskuussa ja marraskuun lopussa. Siitä vielä kerran keskustellaan. Ja tammikuussa 2014 tässä valiokunnassa, ympäristövaliokunnassa äänestetään siitä. Vielä kerran syvälliset kiitokset myös tulkeille. He joutuvat tämän hiukan ylityötä. Kiitos myös teille kaikille, jotka olette paikalle ja hyvää kotimatkaa.